Bene, colleghi, possiamo iniziare la sessione di voto prevista. No niin, hyvät kollegat, nyt aloitamme äänestyksen. Afganistanin mietintö esittelin Arlaki. Pyydän, että asetatte paikoilleen äänestyskortin. Työjärjestyspuheenvuoro, edustaja Matner. Even kijken, doet hij het? Ja. Ja, voorzitter, dank u wel. Um, ik wilde weer even uh, iets zeggen over de ontvangst van de stemlijsten. Niin, puheenjohtaja halusi vielä sanoa jotain äänestysluetteloista. Meillä on hyvin pitkä äänestys ja puoli vuotta, puoli tuntia sitten saimme vielä listan, jossa on yli 300 tarkistusta. Pyytäisin, että otetaan huomioon, että valmistautumisaikaa pitäisi olla enemmän. Ainakin 24 tuntia etukäteen pitäisi saada lopullinen äänestyslista. Ja toivon, että ymmärrätte, että puhun avustajienkin nimissä, joiden on hyvin vaikea huolehtia äänestysluetteloista ajallaan. Le nostre effettivamente Teidän viimeiset sananne olivat juuri omiamme. Todellakin tätä on päivitetty ja lopullinen versio tuli vain viime hetkellä. Ei näin pitäisi käydä. Tällä kertaa näin kuitenkin kävi. Eli tilanne on kiusallinen. Sihteeristö pyrkii tekemään parhaansa jatkossa, että tämä vältettäisiin. No niin, sitten aloitamme äänestyksen. Mikäli äänestyskortti ovat paikoillaan, niin aloitamme tarkistus 72 puolesta. Vastaan tyhjät hylätty. Tarkistus 73 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten 85 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 103 puolesta vastaan. En ole aivan varma, joten tarkistamme koneellisesta, koneellisesti tarkistus 103. Äänestys alkaa. 57 schede, 58 schede, 56 votanti. Chiusa la votazione. Äänestys päättyy. Hylätty. 104 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 106 puolesta vastaan tyhjiä. Luulenpa, että se on hyväksytty. Haluatteko tarkistusta? Selvä. Äänestys alkaa. Koneäänestys. Tarkastus, tarkistus 106. Äänestys päättyy. 32 vastaan 24 puolesta hylätty. Sitten 182 osaa, ensimmäinen osa puolesta ty, vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjiä. Luulenpa, että tämä on hyväksytty. Ette ole yhtä mieltä. Toinen osa 108 kone äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 34 puolesta, 27 vastaan. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Tarkistus 118 puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 121 puolesta vastaan pyhiä, hyväksytty. 122 puolesta vastaan, tyhjiä. En ole aivan varma, tarkistamme 122, äänestys alkaa. Äänestys päättyy.

vastaan tyhjiä. Luulenpa, että se on hylätty, mutta tarkistamme. Voisitteko nostaa käteenne vähän paremmin? Nyt koneäänestys alkaa tarkistus 127. 63 schede inserite, 62 voti espressi, chiusa la votazione. 33. 28 puolesta, 33 vastaan, hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 ja nyt pois. 130 puolesta. 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää. Luulenpa, että se on hylätty. Hylätty.

Sitten yhtenä kokonaisuutena tarkistukset 135, 136, 137, 8, 9 ja 140. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Luulenpa, että hyvätty, hyläksy, hylätty. Tarkistamme. Koneäänestys. Yhtenä kokonaisuutena tarkistukset 135-140. Äänestys alkaa. Ku- 62 ääntä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 38 puolesta, 24 vastaan. 141. Ei äänestetä 142 vedetty pois. Sitten seuraava kokonaisuus 143-149. Äänet puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sata kuusikymmentäneljä muut raukeavat äänet puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. No, tarkistamme, minäkin vähän epäilen tätä. Koneäänestys alkaa 164. Äänestys alkaa. Sono 65 schede, 63 votanti, chiusa la votazione. Ja päättyy. 27 vastaan 36 puolesta hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 166 on vedetty pois. 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 vedetty pois. 100, kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 173 puolesta vastaan. En näe nyt kunnolla. Voisitteko äänestää koneellisesti? Tarkistus 173. Äänestys alkaa. Todella pyydän teitä nostamaan käteenne kunnolla, koska näihin tarkistuksiin menee aikaa hukkaan. Äänestys päättyy. No, ette todellakaan nostaneet ennen kuunnolla. 52 puolesta 7 vastaan. 176 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 177 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 188. Kaksi osaa ensimmäinen osa puolesta vastaan Luulenpa, että ei, mutta näin aika vähän, näin käsiä ylhäällä. Minusta tämä oli hylätty mutta en ole varma. 188, toinen osa, äänet puolesta. Vastaan. Tämä oli selvä tulos. Hyväksytty. 189 puolesta. Vastaan Tyhjä. Hyväksytty. 190 puolesta. Vastaan tyhjiä. Epäilyksen alainen juttu. Äänestys alkaa. 190. Äänestys päättyy. 34 puolesta 29 vastaan hyväksytty. 191 puolesta vastaan tyhjiä. Luulisin, että se on hylätty. 192 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 193 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 194, kaksi osaa, ensimmäinen osa, äänet puolesta. Vastaan, tyhjä hyväksytty. Toinen osa, puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Luulisin. No sitten tarkistamme toinen osa. 194 koneellinen tarkistus. Äänestys alkaa. <clears throat> Chiusa la votazione. Ja päättyy. 48 vastaan 18 puolesta hylätty. 194 puolesta. Contrari. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 199 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 201 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 200 puolesta. Korjaan. 199 meni läpi, joten 200 on rauennut 202 äänet puolesta. Vastaan tyhjiä, hyväksytty. Sitten minusta tämä oli hyväksytty. 203 puolesta Beh, ma è lo stesso testo? Sì, sì. Ah, ok, va bene. Allora sono la stessa cosa. Non è... nämä, nämä onkin sama asia. Ei se ole minun luettelossa merkitty kuitenkaan. 204 raukeaa myös sen jälkeiset 208 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Olkaa hyvä. E ei ole vain selvää tämä tilanne tarkistuksen 202 kohdalla. Voisinko pyytää koneäänestystä? Niin, niin, mutta sihteeristö sanoi minulle, että nämä ovat samoja 203 ja 204, että kun yhdestä on, ei vain 202 203 puheenjohtaja korjaa. Minulle sanottiin, että ne ovat identtiset Joten jos yksi on hyväksytty, niin toinenkin on hyväksytty ja niistä on siis jo äänestetty. Nyt 208, kaksi osaa, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 209 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kaksisataaneljätoista puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 215 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 216 puolesta vastaan tyhjä hyvä, hylätty. 217 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 219 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 220 puolesta vastaan tyhjiä Luulen, että se on hyväksytty, mutta en ole aivan varma. 2.20 koneäänestys. Chiusa la votazione. Äänestys päättyy. 7 no, 35 si approvato. 27 vastaan 35 puolesta hyväksytty. 221 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 kaksi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kaksi kaksi neljä puolesta. Se onkin identtinen, emme siis äänestä siitä. Ensi kerralla voisitte ehkä laittaa sen tähän näkyviin. 226 puolesta Ja sitten 228 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 231 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 11, kolme osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmasosa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kaksi neljäkymmentä puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kaksi neljä yksi puolesta vastaan tyhjä hylätty. 243 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Seuraavat tarkistukset raukeavat. 246 puolesta vastaan tyhjää hy- hyväksytty. 247 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 248 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 249 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 250 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 251 puolesta vastaan tyhjiä hylätty 252 puolesta vastaan tyhjiä hylätty 253 puolesta vastaan tyhjiä hylätty 254 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 2, 5, 6 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 2, 5, 9 puolesta keskeytämme tämän äänestyksen. Edustaja David käyttää puheenvuoron, olkaa hyvä. Just because on my notes I have that... Minun muistiossani on 120, 255 pitäisi äänestää, jos edellinen hylättäisiin, mutta kun se hyväksyttiin, niin pitäisikö sitä äänestää ollenkaan? 255. Ma hän adottato? äänestettiin. Ah, no, solo 254 eh. Ma 254... Eh, Näyttää siltä, että se 254 meni läpi. No niin, jatkamme siis 259 eh, puolesta. 259 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 260 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 261 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 262 vedetty pois. 263 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 264 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 265 puolesta vastaan tyhjä Minusta se on hylätty. Mutta kun ette nouse, nosta käsiänne, niin, niin vähän vaikea sanoa, mutta minusta se oli hylätty. 265 tarkistamme. Perta la votazione sul 260. Äänestys alkaa 265. Äänestys alkaa. Chiusa la votazione. Äänestys päättyy. No niin, 33 puolesta 32 vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty 280 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty 281 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty 282 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 283 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 14, kolme osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty, sanoisin. Tarkistamme toinen osa, kompromissi 14. Äänestys alkaa. päättyy. 34 puolesta 28 vastaan hyväksytty. Toi kolmas osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 291 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 292 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Identtinen seuraavan kanssa. Seuraavaksi 294 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 295 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 296 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 298 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Identtinen 299 ja 300 kanssa. 301 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 307 puolesta Puheenjohtaja korjaa 300, siis suullinen tarkastus 306, äänestyspuolesta vastaan. Tarkistamme. Koneäänestys alkaa 306. Emendamento orale. 66 schede, 63 votanti, chiusa la votazione. Ja päättyy 33 puolesta, 26 vastaan, hyväksytty 307 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty 308 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty 309 puolesta vastaan, tyhjiä. Hyväksytty luulisin. Hyväksytty 310 puolesta. Vastaan tyhjiä hyväksytty 313 puolesta. Vastaan tyhjiä hylätty. 312 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 3.14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 3.11 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 3.15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 3.16 puolesta vastaan, vastaan tyhjä hyväksytty. 3.17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 3.19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 3.20 puolesta vastaan tyhjä Enpä tiedä tästä. Koneäänestys alkaa 3.20. Tänään teitä ei näköjään huvita käsiä nostella. 3.20. Äänestys päättyy. 28 vastaan, 36 vastaan hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 327 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 328 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 3, 330 puolesta vastaan. Tyhjää. Luulenpa, että hylätty. Eikö? No, tarkistetaanpa. 3.30. Äänestys alkaa 3.30. Ja päättyy. 29 vastaan, 32 puolesta hyväksytty. 331 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 332 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 333 332, haluatteko tarkistusta? Ei. No oli ihan se aika selvä. 333 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 335 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 334 mm. Allora, dobbiamo chiedere all'onorevole Scholz se... Kysyn eh, Scholzilta, sopiiko hänen esittelijän ehdotus tarkistukseen 334. Sopiiko tämä hyvä? Sitten äänestämme näin. 334 äänet puolesta. Vastaan. tyhjä, Hylätty. Vai eikö? Hyväksytty. No niin. Minun pitää kohta ruveta täällä heittämään kolikoita, jollette kunnolla, kolikkoa, jollette kunnolla Äänestä 336 puolesta vastaan tyhjiä tyhjää hylätty. 337 puolesta vastaan tyhjiä ja hylätty. 338 puolesta vastaan tyhjiä ja hyväksytty. 339 puolesta vastaan tyhjiä ja hyväksytty. Kompromissi 17, kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3, 4, 2, 3, 4, 3 ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3, 4, 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18, kolme osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kolme, viisi, kolme puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kolme, viisi, neljä puolesta vastaan vastaan tyhjää hylätty. 355 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 356 tekninen virhe, sitä ei siis äänestetä. Se on sama kuin 355. 358 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 359 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 361 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty sitten. Kohta 57 kolmessa osassa. Alkuperäisestä tekstistä kolme osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 364. Kuka haluaa käyttää puheenvuoron? Kiitos. Arlakki. elettronico pyytää toisesta osasta Tämä ei todellakaan ollut selvä tulos. Devo dire che il voto l'abbiamo già, l'abbiamo già espresso. No, äänestys on jo kyllä hoidettu. Ryhmien johtajat olivat mukana, kyllä sen pitäisi olla hylätty. Kyllä täällä, kyllä täällä oli aika vähän käsiä ylhäällä. Niin siksi juuri sanon, että tulos oli epäselvä. Non è molto rituale, perché abbiamo già chiuso la votazione. Ei tämä ole oikein tavanomaista, koska olemme jo päättäneet tarkistuksen tästä kolmeosaisesta äänestyksestä. Ei, ei tämä ole oikein sopiva, mutta tehdään nyt tämän kerran poikkeus. Mutta tällaista en haluaisi enää tehdä toiste. Se pitäisi sanoa heti ennen kuin mennään eteenpäin, mutta olkoon mennäksi tämän kerran. Äänestämisessä uudelleen koneäänestys esittelen pyynnöstä. Toinen osa, tarkistus, joka ko- koskee kohtaa 57. Koneäänestys alkaa. Aperta la votazione sulla seconda parte. Chiusa la votazione. Ja päättyy. 48 vastaan 17 puolesta. 364 puolesta vastaan hylätty. 365 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 366 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 367 puolesta vastaan tyhjä hylätty sanoisin 367 koneäänestys alkaa. 367. Äänestys alkaa. Se approvato passato la Chiusa la votazione. Ja päättyy. Se 47 puolesta 18 vastaan 369 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 370 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 371 è stato adottato il 370. Quindi andiamo al 373. 300... Jaha, menemmekin tarkistuksen 373 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 377 puolesta vastaan tyhjiä hylätty, luulisin. 378 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty 379 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 380 puolesta vastaan tyhjää. No, minusta se on hylätty, mutta ei tämä nyt aivan selvä ollut. 381 puolesta 381 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 382 ja 3 ovat identtiset puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 3, 8, 4 puolesta. Ei vaan, ei siitä äänestetäkään, vaan 3, 8, 6 puolesta vastaan. Tyhjiä, hylätty sanoisin. 387 puolesta vastaan. Tyhjiä, hylätty 388 puolesta vastaan tyhjiä. Luulen, että se on hylätty. Mutta ehkä se on parempi tarkistaa. 388 äänestys alkaa. Chiusa la votazione. Ja päättyy. 32 puolesta 28 vastaan hyväksytty. 389 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 20 pu- puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty kymmenen puolesta vastaan tyhjiä. Taitaa olla hyväksytty 11 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty 12 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty 13 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty 14 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty 15 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten eh, kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 29, kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 30 puolesta pyyntö toinen osa, tarkistus 29, äänestys alkaa. Seconda parte 29. Chiusa la votazione ja päättyy. 33 vastaan 29 puolesta hylätty 30 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty luulisin. 30, äh, kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 33 puolesta 39 siis puol- hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 47 asti identtisiä 48 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjiä luulisin, että hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjiä. En, en ole varma. Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 50. Äänestys alkaa. Chiusa la votazione. Ja päättyy. Et 47 puolesta 19 vastaan. Voisitteko todella nostaa käsiänne 51 puolesta? Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 53 puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 54 puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta. Vastaan tyhjä, hyväksytty. 57 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 58 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 59. Ehkä, ehkä minun ei kannata sanoa, kun olen epävarma. 58 oli vähän epäselvä, nyt on koneäänestys. 58 koneäänestys alkaa pian. Äänestys alkaa ja päättyy. 44 vastaan 18 puolesta, hylätty 59 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty 60 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 61 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 62 puolesta, vastaan tyhjiä hyväksytty 63 puolesta vastaan tyhjiä hylätty 64 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 67 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 68 puolesta. Öö, hetkinen, on pyydetty tarkistusta tarkistukseen 67, onko näin? Hyvä. Selvä, koneäänestys alkaa. Chiusa la votazione. Ja päättyy. 31 puolesta, 35 vastaan, hylätty. Siamo al 68, favorevoli. 68 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten yhtenä kokonaisuutena äänestämme ykkösestä numeroon 12, paitsi numerosta 9. Eli 1-12 miinus 9. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten ehdotus 9 puolesta vastaan tyhjä tyhjä, hylätty. Koneellinen äänestys näin muutetusta luon mietinnöstä. Arlaki, on. puheenjohtaja, voisinko pyytää nimenhuuntoäänestystä? Voitte pyytää sitä, me voimme sen hyväksyä, joten äänestämme nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Appello nominale sulla relazione Arlacchi. Quasi tutti hanno votato, due non hanno votato. Vielä kaksi, vielä yksi ääni uupuu. Äänestys päättyy. 60 puolesta yksi vastaan, viisi tyhjää. onnettelut esittelijälle. Sì, sì, Onorevole Van Orden vuole intervenire, prego. Kiitos paljon puheenjohtaja. Menettelytapaan liittyvä seikka vain, jos sopii. Äänestimme juuri mietinnöstä, jossa oli noin 400 tarkistusta ja seuraava mietintöön on tehty noin 400 tarkistusta myös. Ja minusta vain tuntuu, että tämä ei nyt ole ihan kaikkein paras tapa hoitaa asioita. Kun tarkistuksia on esitetty näin paljon, niin voisikohan ole niin, että esittelijän tulisi hengähtää ja harkita uudelleen mietintöön ja tehdä jonkinlainen uusi esitys, joka vastaisi paremmin jäsenten kantoja. Kyllähän jäsenet aina tarkistuksia haluavat tehdä ja jotenkin parannella mietintöä, mutta 400 tarkistuksen äänestys ei tunnu parhaalta mahdolliselta toimintatavalta. Eh, onorevole Vigenin, onorevole Neitz, Vigenin ja Thank you, Chair. I understand that it's not... Kiitoksia. Ymmärrän, että ei ole niin vaikeaa tällaisten mietintöjen kanssa, mutta kyse on vuosiraportista ihmisoikeuksista. On luonnollista, että on paljon tarkistuksia tällaiseen mietintöön. Esittelijät ja varjoesittelijät tekevät paljon työtä valmistellakseen äänestystä ja löytääkseen tarvittavat kompromissit. Ja ehdottaisin, Että äänestetään myös tästä Afganistanin ohella. Pääsyy, tai toinen syy, miksi se pitäisi tehdä tänään on, että haluaisimme tämän joulukuun täysistuntoon ja pelkään, että jos sitä lykätään tänään, niin emme pysty sitä ajoissa saamaan sinne niin, että sitä äänestettäisiin täysistunnossa joulukuussa. Um, president, colleagues, uh, uh, Puheenjohtaja, kollegat, olen samaa mieltä yhtä huolissani kuin kollega Van Orden siitä, että tarkistusten määrä on näin suuri näihin mietintöihin, mutta en ole varma, liittyykö se paljonkaan siihen, että mietintö ei olisi johdonmukainen tai mietintö ei olisi kovin hyvänlaatuinen. Se liittyy myös siihen, mitä huolta kollegat kantavat. Sitä, että saisivat omaa väriä sinne mietintöönsä ja siksi esitetään tarkistuksia. Parempi tilanne saadaan aikaiseksi vain siinä tapauksessa, että kaikki toimimme vähän kurinalaisemmin ja pohdimme, että onkohan tuollainen tarkistus todella välttämätön sisällön kannalta, mutta jokaisen pitää tykönään pohtia tätä, enkä minä halua lähteä ketään sensuroimaan. Jokaisen täytyy itsensä voida tällainen päätös tehdä. Kiitos. Salafranca. Sitten Salafranca. Gracias, señor Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Van Orden on aivan oikeassa siitä, että tämä on hyvin väsyttävä äänestys, kun tarkistuksia on niin paljon. Mutta puheenjohtaja on totta myös se, että kaikki tiesimme, kuinka paljon tarkistuksia näihin liittyy. Ne olivat jo esityslistassa. Kollegat ovat täällä tehneet paljon työtä ja minusta meidän on jatkettava äänestystä. Aivan kuten herra Vigeni sanoi, niin että tämä asia saataisiin täysistuntoon joulukuussa – tulevaisuutta ajatellen pyrimme tekemään äänestyksestä vähemmän väsyttäviä, mutta tänään meidän on nyt vain mentävä eteenpäin. Kiitoksia. Rova Hautala, olkaa hyvä. Very briefly, I think Mr. Vig- Kiitoksia hyvin lyhyesti. Herra Vigenin sanoi jotakin hyvin tärkeää, että tämä mietintö on ydin asia, josta keskustellaan joulukuun täysistunnossa, jossa korkea edustajan paikalla – hän on sitoutunut siellä olemaan täysistunnossa erityisesti ihmisoikeuksia käsitellen kaksi kertaa vuodessa kuin joulukuun, ja tämä on hyvä järjestely, ja olisi harmi, jos tämä mahdollisuus menetettäisiin. voi vakuuttaa teille, että esittelen tänne erinomaista että Kaikki varjoesittelijät ovat siitä samaa mieltä, ja saadaan oikein hyvä enemmistö tälle mietinnölle. Bene, onorevole Van Orden, sono tutti d'accordo con lei. Van Orden, olen Olemme kaikki yhtä mieltä kanssanne myös johtajalle on väsyttävää äänestyttää näin suuresta määrästä. Täällä voi olla virheitä, mutta demokratian säännöt velvoittavat meitä ottamaan huomioon nämä mielipiteet ja koitetaan nyt kestää tämä harjoitus. Tietenkin voidaan toivoa, niin kuin monet sanoivat, että voitaisiin löytää laajempia kompromissiratkaisuja kuin nyt, mutta jos emme siinä onnistu, niin sitten äänestämme vain ja aloitamme kiinni kompromissista 37 puolesta. Voti contrari. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 42 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 43 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty 45 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty 46 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty 47, kaksi osaa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty toinen osa koneäänestyspyyntö ensimmäinen osa Äänestys alkaa. Tarkistus 47, ensimmäinen osa. Parte del 47. Chiusa la votazione. Äänestys päättyy. Parte. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Respinta. 49. Favorevoli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 aperta. Oh, mä oon tehnyt ilman mikkiä, ties kuinka kauan. Kiusa. Äänestys päättyy, tulkki pyytää anteeksi. 32 no, he. 28 si. 28 puolesta, 32 vastaan. Hylätty 66 puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty 67 puolesta vastaan tyhjä hylätty 69 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 70 yhteensopivaa puolesta vastaan. Minä luulisin, että se on hyväksytty, mutta pyytäisin teitä nostamaan käteen kunnolla. Muuten joudumme koko ajan tarkistamaan 71 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 72 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 73 puolesta, puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 74 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 75 ja 6 identtiset puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty kompromissi 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty sitten kohde 87 puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty 88 puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty 89 puolesta tyh- vastaan. Tyhjiä hyväksytty 90 puolesta ty- vastaan. Tyhjiä hyväksytty 91 puolesta vastaan tyhjiä. Minä tarkistaisin tämän. Äänestys alkaa. Tarkistus 91. Chiusa la votazione. Äänestys päättyy. 16 puolesta 27 vastaan hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjiä hylätty 93 puolesta vastaan tyhjiä hylätty 94 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 96 kaksi osaa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 5, ensimmäinen osa. Ei, toinen osa. Hetkinen, anteeksi, vaan y- <laughs> yhdessä, yhdessä kokonaisuutena puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Y- 104 puolesta. Puolesta Eikö kukaan kannata? Vastaan. No niin. Tyhjä, hylätty. 107 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty 108 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Suullinen tarkistus esittelijältä. Puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Sitten kompromissi 7 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 118 suullinen tarkistus puolesta vastaan, hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan, tyhjiä hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi kymmenen puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten 116 puolesta vastaan 116 tässä on 115 vedetty pois 16 puolesta vastaan. Astenuti respinto. Hylätty. 120 vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 132 puolesta vastaan, tyhjiä hyväksytty 133 puolesta vastaan, tyhjiä hyväksytty 134 puolesta vastaan, tyhjiä hyväksytty 135 puolesta vastaan, tyhjiä ei ole varma. Kone tarkastus, äänestys alkaa. non ho visto le mani. Sì, no. eh, sì, sì, guardando i capi forse. 64, 53. Non votate tutti, ma chiudiamo. Ette näköjään kaikki äänestä, mutta äänestys päättyy silti. 28 puolesta, 26 vastaan hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 139 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 140 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 141 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 144 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 11 esittelijä kannattaa vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistamme Äänestys alkaa kohta puoliin 150. Aperta la votazione. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 55 vastaääntä. Ho letto nel pensiero allora. Taisin lukea ajatuksenne hylätty. taidette taidette vitsailla. 151 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 154 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 155 puolesta vastaan tyhjiä. Aha. Jaha, äänest, koneäänestys taas, tarkistus 155. Eh, ci sono un um, po' di colleghi che non votano e eh, hanno dentro la scheda. Monet kollegat unohtavat äänestää. Kortit ovat sisällä, mutta he eivät äänestä. Äänestys päättyy. 27 puolesta 27 vastaan oli aivan oikeassa. Olihan tämä aika vaikea. Se on hylätty. 156 ja 95 identtiset puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 40 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 160 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissit 13 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 170 puolesta vastaan tyhjiä. Enpä tiedä, tarkistamme koneellisesti äänestys alkaa. Chiusa la votazione. Äänestys päättyy. 43 puolesta 10 vastaan hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjiä hylätty 172 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 173 puolesta vastaan tyhjiä hylätty 174 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 175 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 176 kaksi osaa ensimmäinen osa 100 75. Koneäänestys alkaa. Demariryhmän pyynnöstä. 175. Chiusa la votazione. Äänestys päättyy. 34 sì, 21 no. 34 puolesta 21 vastaan Sako demareille, koska heidän takia ne hukattiin taas vähän aikaa. Hyväksytty. 176, kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. Kompromissin 14 puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. 181 puolesta, äh, 82 183 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 184 puolesta vastaan tyhjä. Enpä tiedä. 184 koneäänestys. Tällä votazione elettronica sul 184. Äänestys alkaa. Chiusa la votazione. Ja päättyy. 26 contro 31 a favore. 31 puolesta 26 vastaan hyväksytty. 185 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 100, äh, kompromissi 15 puolesta. Korjaan. Äänestämme tarkistuksesta 186 puolesta vastaan tyhjä ja hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty saattaa Ei vaan kompromissi 41 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 193 osaa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 196 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 100 97 demariryhmän äänestys. 196 koneäänestys alkaa demariryhmän pyynnöstä. Chiusa la votazione. Ja päättyy. due. 32 vastaan, 27 puolesta. Hylätty toiset sakot demareille. 197 Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä. Tämä on epäselvä. Toinen osa, 197, äänestys alkaa. Chiusa la votazione ja päättyy. 28, 28 hylätty. 198 199 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 42 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 205 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 206 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 207 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty luulisin. Minä ainakin näin sen verran käsiä, että näin tällainen tulos tulisi. Mutta tarkistamme 207. Aperta la votazione elettronica sul Koneäänestys alkaa. 7. 207. 207. 207. Chiusa la votazione. Äänestys päättyy. 41 vastaan 16 puolesta hylätty. 208 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 212 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 212 äänestämme koneellisesti siis selvä. 212 koneäänestys alkaa. Kiusa Äänestys päättyy. 27, 33 ja vasten hyväksytty. 215 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 216 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 217 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 218 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 209, anteeksi 218. Äänestys, sähköinen äänestys alkaa 218. Päättyy. 38 puolesta 22 vastaan, eli hyväksytty 220 äänestys puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 221 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 222 puolesta vastaan, tyhjää, hylätään. 223 puolesta vastaan, tyhjää, hyvä, hyväksytty. 224 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 225 puolesta vastaan vastaan tyhjää hylätään. 226 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 227 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 228 puolesta vastaan tyhjää hylätään. 229 puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin, että hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja sitten siirrytään tarkistukseen 19. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 20 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 200 lähdet, mennäänkin 21 kompromissiin siis puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 253 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätään. 254 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 255 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan Niin oli, koska 262 kahdessa osassa äänestys. Hetkinen, luulin, että siinä oli vain yksi yksi osa, eli omassa listassani ei ollut tuota kahdessa osassa äänestystä, eli 262 äänestetään kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta. Sospendiamo la Hetkinen, keskeytetään äänestys, koska edustaja Hauit on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Puheenjohtaja, me olemme pyytäneet suullista tarkistusta. Pahoittelen, että tämä pyyntö tuli niin myöhään, että sitä ei ehkä ole siellä listassa. Sosialistitarkistus sosialistitarkistukseen tuskin siinä on ongelmia. Halusimme vain ottaa sanan unlawful sieltä pois. Muuten teksti on entisellään. Bene, allora ehm, possiamo niin, eli voimme ottaa huomioon pyyntönne, mutta kaksi äänestystä tarvitaan. Ensimmäinen tarvi, ensimmäiseen liittyy tuo sana, eli koko teksti on kyseessä ja siinä ei ole siis sitä sanaa unlawful, laiton. Äänestetään tästä tekstistä ilman sanaa unlawful. Ensimmäinen äänestys siis puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten äänestetään tekstistä siten, että siinä on mukana tuo sana unlawful, eli äänestys toisesta osasta, puolesta, vastaan. Hyvä, eli hylätään. Eli ensimmäinen menee läpi. Sitten kompromissi 24. Ja Lansdorfilla on puheenvuoro. I think the wording needs to be reworked. Sanamuotoa täytyisi työstää, koska vaatii Kuupan hallitusta ei pelkästään vapauttamaan poliittiset vangit kompromissi 24, joka annettiin jo muutama minuutti sitten, mutta on jo äänestyslistalla. Vaatii Kuupan hallitusta ei pelkästään vapauttamaan poliittiset vangit, vaan antaa heille vapausmatkusta takaisin Kuupaan ilman, että heidät pidetään. è una speranza. No tämä on tietysti toiveajattelua. Sinä annetaan toivoa. Niin, puheenvuoro oli pyytänyt myös tuossa eräs kollega. Eli ihan muutaman minuutin puheenvuoro vain. Yeah. It was on the, on the same thing and... Saman asiaan liittyen hyvin yksinkertainen asia kehottaa Kuuban hallitusta olemaan lähettämättä maanpakoon – vaan antaa heidän matkustaa Kuubaan takaisin. Tämä, tämä sen sanamuodon piti olla. I'll wait them. It's a separate point, but it's just for the record. that obviously a new... Ihan pöytäkirjaa varjan, mutta siis uusi kompromissi on lähetetty ja äänestetään uudesta kompromissista, johon kuuluu herra Albiosin sanamuoto tarkistus 263. Eli eri kompromista äänestetään, kun katsotaan aamulla. Ja kiitoksia Kienestä, että tähän sovittiin. Tämä vielä sopii. Honorevole Salafranca. Ja edustaja Salafranca. Gracias, señor presidente. La verdad es que el... Eh, Kiitos puheenjohtaja. Edustaja Lambsdorff on aivan oikeassa totta kai, mutta me äänestämme muutetusta toisesta osasta 262 tarkistusta. Aikaisemmin puhuttiin esittelijän kompromissitarkistuksesta, joka korvasi Obiosin tarkistuksen. Joten kaikista hyvistä aikeista huolimatta. Mielestäni edustaja Lansdorf on, esittänyt tässä Obiosin kannan vastaisen kannan. Ja äänestyslista, jos olisi kunnolla laadittu, ei olisi antanut aihetta tällaisen epäselvyyteen. Kompromissi 20 neljä kattaa muutaman seikan, saman kuin kompromissi, joka mainittiin aikaisemmin. Kiitos. Selvä keskustelu päättyy, eli äänestetään kompromissista 24 ilman sa- tuota sanaa. Haluatteko vielä käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Is, uh, is uh, misunderstood. The wording from... Sana Franka ymmärsi väärin. Sanamuoto opiosin mietinnöstä laitetaan uudistettuun kompromissiin, jonka Andra Kiene on laatinut. Ja siinä on kaksi ensimmäistä riviä, eikä mitään siitä, mistä on keskusteltu Lambsdorffin esiin nostamana. Eli ne ovat täysin eri asiat. 263 raukeaa, koska Rova Andrikiene on ystävällisesti ottanut mukaan kompromissiinsa jotenkin näistä sanamuotoista, ja nyt niitä sitä tuemme. Sì. Sì, allora, eh... Niin, eli pitkän, no ei tämä nyt niin kovin pitkä ollut, sanotaan, että pitkähkön harkinnan jälkeen ja pohdinnan jälkeen kompromissi 24 tarkoittaa, että, tai liittyy muutokseen, jotta otetaan pois tekstistä tämä adverbi mieli, eli ainoastaan tai pelkästään. Eli nyt äänestetään kompromissi 24 näin muutettuna puolesta, puolesta äänet vai olisiko vielä kommentoitavaa, kysyttävää? Mielisana aivan no totta, se pitää poistaa. Renate Weber aivan esitti oikein tämän toisen osa olisi antaa heille vapauden lähteä Kuubasta ja matkustaa Kuuban takaisin ilman, että, että heidät pidätetään. Tämä on ihan järkisanamuoto, josta voitaisiin äänestää. Va bene, ci siamo d'accordo. No hyvä, jos olemme samaa mieltä, niin meillä on nämä kaksi muu- muutosta, eli merely pois ja kompromissi 24 siis nyt puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme kompromissin 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 261 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 268 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 269 puolesta vastaan tyhjää hylätään. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 278 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 279 puolesta vastaan Tyhjää. No enpä nähnyt, miten kävi. Äänestetään sähköisesti. Äänestys käynnistyy 279. Äänestys päättyy 279. 27 puolesta, 23 vastaan, eli hyväksytty. 280 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 281 putoaa pois ja 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 286 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 287 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 288 puolesta vastaan tyhjää hylätään. 289 puolesta vastaan tyhjää hylätään. 290 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 291 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 292 puolesta ja 105 ovat samanlaisia, eli yhdessä äänestyksessä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 106 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 29 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 295 puolesta vastaan, tyhjää, hylätään. 296 puolesta vastaan, tyhjää, hylätään. 297 puolesta vastaan, tyhjää, hylätään 298 puolesta vastaan, tyhjää, hylätään 299 puolesta vastaan. No tätä ei nyt ihan käy kertominen. Eli 299 käynnistetään sähköinen äänestys. Ehkäpä menen liian nopeaa tahtia tässä, en ehdi nähdä ihan kaikkea. Chiusa la votazione. Äänestys päättyy. 25 puolesta, 29 vastaan hylätään, 300 puolesta vastaan, tyhjää, hylätään. Ja sitten 303 puolesta. Ei, ei, 300 siis äh, hylätään, eli 301 nyt puolesta vastaan tyhjää, hylätään 302 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 303 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi 40 puolesta. 30. No, Ei vaan kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten siirrytään 307, johon liittyy suullinen tarkastus puolusta vastaan tyhjää. No, tämä ei ole selvä myöskään, eli sähköinen äänestys luvassa. Tarkistetaan. 307 äänestys alkaa. Mhm. Chiusa la votazione. Äänestys päättyy. No, 45 puolesta ja kahdeksan vastaan. Todella railakkaasti läpi. No sitten nimellisäänestys, jota esittelijä on pyytänyt 308. Äänestys alkaa. Anteeksi, siis nimenhuutoäänestys tietenkin. Äänestys päättyy. Hyväksyt hylätty 28-25 vastaan. Sitten 309 ja edelleen nimenhuutoäänestys esittelijän pyynnöstä. Äänestys päättyy. Ja sama juttu. 28 puolesta, 25 vastaan hyväksytään. 310 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 316 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 317 ja 318 yhdessä puolesta vastaan tyhjää ja sanoisin, että hyväksytty. Mm, niin, 320 ja 321 vedetään pois. 322 puolesta vastaan hyväksytty. 323 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten ehdottaisin, että jota yksinkertaisettaisiin menestelty hylättyä. 324, 325, 326, 327 äärestetään yhtenä blokkina. Sopisiko teille? Ei näyttäisi. Kyllä sopii. Riittää, oletteko puolesta vai vastaan? Eli 324 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 325 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 326 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty 327 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 329 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 330 puolesta vastaan tyhjää hylätään. 331 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 332 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 333 puolesta vastaan, vastaan tyhjää äh, hylätään 334 puolesta vastaan tyhjää hylätään 335 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hyväksytty 336 puolesta vastaan tyhjää sanoisin että hylätään mutta tarkastetaan sähköisesti käyn, äänestys käynnistyy 336 Äänestys päättyy, mutta tässä näyttäisi olevan paljon ihmisiä, jotka eivät äänestä. Hylätty yhden äänen enemmistöllä. 25 vastaan 24 puolesta. 337 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 338 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 339 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 340 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 32 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 348 osa, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan en ihan saanut selvää, joten äänestetään sähköisesti toisesta osasta. 348 siis. Äänestys käynnistyy. Chiusa la votazione. Päättyy. 24 vastaan 23 puolesta, eli hylätään 349 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty 350 puolesta vastaan tyhjää, hylätään kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 358 puolesta vastaan tyhjää, hylätään 359 puolesta vastaan tyhjää, hylätään 360 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 361 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 362 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 363 puolesta. 363, siis 362 sosialistien pyynnöstä käynnistetään sähköinen äänestys. 362 siis sähköinen äänestys alkaa. Chiusa. Äänestys päättyy. 18 vastaan 32 puolesta, eli hyväksytään 363 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty 364 puolesta, vastaan tyhjää, hylätään 365 puolesta, vastaan tyhjää, hylätään 366 puolesta, vastaan tyhjää, hylätään 367 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 368 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 369 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 370 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 371 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 372 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 373 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 374 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 375 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 376 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 377 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty 378 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 379 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 380 puolesta vastaan tyhjää hylätään 381 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 382 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 383 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 384 puolesta, vastaan tyhjää, sanoisin hyväksytty 385 puolesta. Äh, hetkinen 385 esittelijä pyytää puheenvuoroa, olkaa Hyvä. Andrija Kieni. Andrija Kieni. President. Compromise eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kompromissi 385. Olemme selvittäneet asioita. Pahoittelen kuitenkin sitä, että tätä asiaa ei ole välitetty vielä kongressille. Lakialoite on lähetetty kongressille. Tämä tarkistimme kahteen kertaan lähetysten kanssa. Nyt haluaisin ehdottaa pitää hyvänä Meksikon hallituksen pyrkimyksiä huumekauppaa ja kansan, järjestäytynyt vastaan ja sitä, että kongressille on lähetetty lakialoite Military Code of Justiceista. E dovrebbe, per favore, onorevole Niin, Edustaja Andrikieni, teidän pitäisi toistaa se selvemmin. Tämä ei ole selvä. Lukekaa, olkaa hyvä tuo teksti siten, että haluaisitte, sellaisena millaisena haluaisitte sitä äänestettävän, olkaa hyvä. Welcomes the efforts of the government of Mexico. Pitää hyvänä Meksikon hallituksen toimia järjestön rikollisuuden ja huumekaupan torjunnassa. Ja tätä lakialoitetta kongressille, jolla pyritään Court of Military Justicea parantamaan. Ja painottaa sitä, että tämä on mahdollisuus parantaa ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Va bene, allora ci sono... No hyvä, olisiko vastalauseita tämän selvennyksen suhteen, joten voimme äänestää siitä 385. Se taisi olla kahdessa osassa, ei vaan yhtenä äänestyksenä. Eli ihan niin kuin teksti tuossa edellä sanottiin puolesta Siis 385 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 389 puolesta vastaan tyhjää hylätään. Kompromissi 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 393 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 394 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 395. 394 sähköinen äänestys vielä uudestaan, eli äänestys alkaa 394. Chiusa la votazione. Äänestys päättyy. 20, 25 vastaan, 23 puolesta, eli hylätään 395 puolesta vastaan tyhjää hylätään. Kompromissi 36 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 39, 403 puolesta vastaan tyhjää hylätään 404 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 405 puolesta vastaan tyhjää hylätään 406 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 407 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 408 puolesta, vastaan tyhjää hylätään 409 puolesta, vastaan tyhjää hylätään 410 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 411 puolesta, vastaan tyhjää hylätään. 412 kahdessa osassa ensimmäinen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 413 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 414 puolesta vastaan. No enpäs tiedä, en ole ihan varma. Eli 414 äänestetään sähköisesti. Äänestys alkaa. 414 siis äänestys alkaa. Edustaja Weber, olkaa hyvä. Niin listassa me sanotaan, että tässä mahdollisesti esitetään uusi sanamuoto ja haluaisimme kysyä, onko näin tapahtunut. Tässä on ero kyllä, että päättää vai voisi harkita. Selvä, selvitetäänpä asia. Hetki vain. Sihteeri tarkastaa tekstin. Mr. Chairman, it's, it's your amendment, so... Um... Puheenjohtaja, se on teidän tarkistuksenne. en minä niitä muista kaikkia ihan ulkoa. Sì, e il testo... Niin. Tuo teksti tuolla äänestyslistassa on se, josta tunnistamme itsemme. No Rinaldi nyt ei ole tässä paikalla, mutta ainakin se, mitä minuun tulee, niin minä olen tämän tekstin kannalla. Eli äänestetään 414 ensimmäisestä osasta, 414 äh, eli äänestys alkaa. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. 28 puolesta, 21 vastaan, eli hyväksytään 415 puolesta vastaan. Tyhjää hylätään 416 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 417 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 418 puolesta vastaan, tyhjää sanoisin, että hylätään. 49, äh, 420 puolesta, ei hetkinen, sitä ei siis hyväksytty. 419 äänestetään nyt puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten 420 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 421 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 422 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 423 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää. No ei ole selvä tämä tulos, eli sähköinen äänestys 15. Chiusa la votazione. Äänestys päättyy 15.39 vastaan ja 11 puolesta, eli hylätään. 16 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 17 puolesta vastaan, tyhjää, hylätään. 18, niin 17 vielä sähköinen tarkistus. Äänestys alkaa. Chiusa mutta... Äänestys päättyy. Kaksikymmentäneljä puolesta, 22 vastaan, eli hyväksytty. 18 puolesta. Mm, Howit, olkaa hyvä. We'd lost the English translation for a minute, but it might have come back. Englannin tulkkaus meni vähäksi aikaa pois, se on nyt saattanut tulla takaisin, mutta voidaanko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 tyhjää hylätty. Tarkastusta pyydetään 22, siis sähköinen tarkastus. Äänestys alkaa. Kiusa. Äänestys päättyy. 27 puolesta, 23 vastaan, hyväksytty siis 23 puolesta vastaan, tyhjää hylätään. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätään. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätään. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätään. 27 ei, 26 vielä tarkistusäänestys. Tarkistusäänestys sähköisesti käynnistyy. Chiusa la votazione. Äänestys päättyy. 29 ei, eli siis 27 puolesta vastaan tyhjää mm, ja näyttäisi hyväksytyltä 28 puolesta vastaan tyhjää hylätään 31 puolesta Haluatteko tarkastaa 28 siis sähköisesti? No tarkastetaan. 28 sähköinen äänestys alkaa. Ce n'è ancora? No, no, è finito. No, meno male. Ah, no, no, dovete sentire. Eh, ah, sì, chiusa la votazione. Äänestys päättyy. 25 puolesta, 27 vastaan, eli hylätään. 31 puolesta. Ei, ei vaan 29. Siis tätä ei hyväksytä. Eli 80, 29 puolesta vastaan. Tyhjää hylätään 30 puolesta vastaan. Tyhjää hylätään 31 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytä 32 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytä 33 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 34 äh, puolesta vastaan tyhjää hylätään. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kolmonen puolesta vastaan tyhjää äh, hyväksytty nelonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty viitonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja yhdeksäinen ja kahdeksainen yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kymmenen puolesta vastaan ja hyväksytty 11 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 12 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty ja sitten vielä lopu, lopullisesti ö, sähköinen äänestys. Äänestys käynnistyy, loppuäänestys siis. <laughs> Pertä votazione. Siis äänestys on alkanut, äänestys päättyy. 50 puolesta ja nolla. Gloria ja halleluja. Hienosti meni ja onnittelut esittelijälle. Pienoinen pausi ennen kuin komissaari Hyyle saapuu. Ei hetkinen, hetkinen, hetkinen. Vielä tulee sieltä imperatori, keisari Pansieri, joka pitää puheenvuoron. Bene, se volete prendere posto, possiamo... No niin, jos palate paikoille, niin voimme, voimme käynnistää sitten toisen osan kokoustamme. Ja meillä on edustaja Panzerin esitys. Hän on magreb maiden puheenjohtaja ja sitten edustaja Gomez, joka on ollut vetämässä puitesopimusneuvotteluja ja he raportoivat Libyan suoritetusta vierailusta 5. marraskuuta. Kuten tiedätte, Libya on erityisen merkittävä meidän valiokuntamme työskentelyn kannalta ja edustaja Panseeri on kehitellyt, rakennellut lukuisia kontakteja Libyan kanssa, valtuuskuntansa kanssa. Ja meille on kerrottu osittain myöskin tuosta puitesopimusta koskettelevista neuvotteluista ja sen solmimisesta. Mutta vielä ensin haluaisin mainita teille, että olen ollut yhteydessä useaan otteeseen korkean edustajan kanssa ja olemme ottanut esille sen, että neuvotteluasiakirjoihin ei aina ole päästy käsiksi ja olen saanut vastauksia kysymyksiin. Ja kun meidän kollegamme olivat lähdössä Libyaan, niin yllätyksekseni meille kerrottiin, että pyyntö pitäisi esittää ei korkealle edustajalle, vaan Koreperin Belgian puheenjohtajavaltiolle. Tämä valiokunta sitten tutkiskeli viime viikolla ehdotusta, ehdotustamme ja sitten lähetimme Belgian edustustolle tämän tiedoksi. Eli tämä tällaisena alkulauselmana pidempää en nyt tässä pidättele. Annan puheenvuoron edustaja Panzerille. Olkaa hyvä. Presidente. Ei... Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Eli viiden vuoden ajan Euroopan parlamentti oli poissa Libyasta, eli ei ollut käynyt siellä. Eli meidän me oli kaksi päätavoitetta. Ensinnäkin se, että piti vahvistaa tämän maan kanssa suhteita. Me pidämme sitä hyvin tärkeänä strategisena toimijana terrorismin vastaisessa taistelussa, maahanmuutossa, energiassa ja myöskin yleisesti Afrikan turvallisuuden kanssa kannalta. Ja toiseksi tärkeää oli päivittää Euroopan parlamentin rooli Euroopan parlamentin päätöksissä ja tämä liittyy tietenkin Lissabonin sopimuksen antamaan, antamiin valtuuksiin. Eli näissä yleistavoitteissa tai niiden puitteissa esitimme keskustelukumppaneillemme useita kysymyksiä. Ensinnäkin EU-Libya puitesopimuksen neuvottelun tilanne ja sitten sietolaisvirrat, terveyssektori ja tuki erityisesti pk-yrityksille ja Libyan osallistuminen ilmastonvastaisen taistelun ohjelmiin ja energiaohjelmiin ja AKCRn toimiston avaaminen koskien Geneven yleissopimusta 54 ja Libyan kolman rangaistuksen täytäntöönpanon lakkauttaminen tai pysäyttäminen. Libyalaiset olivat muokanneet ensimmäisen päivän ohjelmaa ja tämä tietysti sai aikaan hieman harmistusta ja polemiikkia, ehkä hieman voimakastakin tietyissä delegaation jäsenissä, koska todellisuudessa tilanne tällä tavalla nyt kiristyi ja pystyimme näkemään todella, mikä tilanne maassa on. Vierailimme tietyissä tärkeissä infrastruktuureissa Bengasissa ja järjestimme tiettyjä poliittisia tapaamisia Liby, äh, Tripolissa. Ja tämä voidaan todeta ensimmäisenä synteesinä vierailusta. Poliittiselta kannalta katsottuna voidaan todeta, että Libya ei ole ollenkaan epämobiilissa tilanteessa poliittisesti päinvastoin. Meistä näyttää ihan selvästi siltä, että päivittäispolitiikassa tämä myöskin näkyy Euroopan unionin kanssa. On varmasti järkevää seurata tätä keskustelua, koska olemme vakuuttuneita siitä, että sekä sisäiset eh, valinnat että myöskin kansainväliset suhteet voivat muuttua lyhyellä aikavälillä. Tietysti tässä keskustelussa on tietty rationaalisuus ja lineaarisuus. Ja uskoisin, että voidaan pitää mielenkiintoisena prosessina tätä ja sitä kannattaa sitten seurata. Tällainen mielikuva meille syntyi, kun tapasimme henkilöitä Tripolissa ja Bengasissa ja sitten tämä lopullinen asiakirja, joka on allekirjoitettu teille jaettu, eh, kuvailee eh, tämän kansan kongressin kanssa järjestettyä tapaamista ja se on aikonut järjestää erityisesti tapaamisia Euroopan parlamentin ja Maghreb-delegaation kanssa tulevaisuudessakin. Tämä on yksi aivan erityislaatuisista tapaamisista, mitä Libyassa ollaan järjestelmässä. Ihmisoikeudet ovat tärkeä kysymys, emmekä voi muuta kuin todeta, että emme voi sulkea pois Libyan osallistumista Geneven sopimuksesta koskien pakolaisia. Ja me myöskin totesimme Libyan viranomaisille, että HCRn toimiston uudelleen avaaminen voisi olla sellainen asia, joka voisi positiivisesti vaikuttaa EU-Libyä e puitesopimuksen edistämiseen. Samoin myöskin kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon pysäyttäminen. Näistä aiheista voidaan todeta, että suurella tyytyväisyydellä tämä allekirjoittu asiakirja voi avata uuden kappaleen Euroopan unionin ja Libyan välissä suhteissa. Ja sen takia EU-delegaation toimiston avaaminen Tripolissa mahdollisimman pian on ehdottoman välttämätöntä, jotta kaikki tämä voisi tapahtua ja jotta käynnissä olevat neuvottelut edistyisivät. Meidän mielestämme on äärimmäisen tärkeää, että EU-Libya-dialogi jatkuu ja sen takia puitesopimuksen allekirjoittaminen täytyy tapahtua pitäen mielessä nämä kehykset ja toiminnan puitteet. Ja sen takia katsomme, että tämän vierailun jälkeen Euroopan parlamentti voi hyväksyä ensimmäisen suosituksen neuvostolle, jossa kannattaa ottaa huomioon suuntaviivat, jotka liittyvät puitesopimusneuvotteluihin, jotka ovat käynnissä. Sitten aina loppuhuomautuksena toteaisin, että ensinnäkin kiitämme e- EUn suurlähettilään tekemästä työstä. Hän antoi meille apuansa Libyan suhteen. Eli on olemassa tietty raja, joka on ylitettävä. Eli Euroopan komission kanssa ei ole riittävää synergiaa. Komission täytyy katsoa, että Euroopan parlamentti tekee työtä, joka on avuksi eikä se ole mikään este. Ja toinen huomautus on se, että meidän täytyy selostaa yhä selvemmin ja hyvemmin Euroopan parlamentin uusi rooli Lissabonin sopimuksen jälkeen. Tämä koskee sekä Libyaa että kaikkia muitakin maita, koska tämä on perusehto sille, että meidät voidaan tunnustaa tärkeinä keskustelukumppaneina. Ja haluaisin kiittää sitten kolmanneksi vielä kaikkia niitä, jotka ovat olleet tässä prosessissa mukana, erityisesti delegaation sihteeristöä erinomaisesta työstä valmisteluissa ja mission toteutuksessa. Tässäpä kaikki. Kiitos. Kiitenkin hyväksyn myöskin koko valiokunnan puolesta kiitokset. Tietysti niitä ei nyt ääneen, sanottu, ääneen sanottu, mutta oletan, että ne olivat siellä sisään rakennettuna. Edustaja Anna Gomez. Chairman, I would just like to... Puheenjohtaja, haluaisin vain lisätä, että todella Libya on strategisesti tärkeä Euroopan unionille useille, useille jäsenvaltioilla on vahvat suhteet Libyaan ja ne ovat kasvamaan päin. Libyassa ei kunnioiteta vielä siviili- ja poliittisia oikeuksia, mutta sosiaalisella talousalalla jaetaan öljytuloja. Hallinto on kuitenkin hall- heikolla tolalla, jonkinlaista avautumista on tapahtunut. Ja mielestäni oli hyvin mielenkiintoista se, että kaikki ihmisoikeuskysymykset voitiin ottaa esiin. Ja vaikka vastapuolella oli eri kantoja, niin koskaan ei kieltäydytty keskustelemasta. Minä olin hyvin innostunut Vansierin tavoin viimeisestä tapaamastamme henkilöstä, jota voidaan verrata parlamentin puhemiehen. Ja hän puhui vielä su- suorasukaisemmin kuin kukaan muu, kuten Antonio Panzeri sanoi, sanoi, että he voisivat ajatella liittyvänsä YK pakolaisyleissopimukseen. Lisäksi UNHCRn läsnäolo oli kysymys, johon me keskustelemme hyvin voimakkaasti. Tämä oli ratkaisevan tärkeä asia. Vano CRn läsnäolo on tärkeä, ratkaisevan tärkeä. Ilman sitä ei voida tarkkailla ja tukea pakolaisia. Eurooppa ei voi olla huomioimatta Libyaa ja Libyassa tapahtunutta kehitystä. Eurooppa on siellä jo joissain mielessä tai väärinkin, näin sanoisin, kahdenvälisissä suhteissa, mutta nyt on aika olla yhteyksissä Libyaan. Jos ei muuten, niin ihan perushumanitaarinen vastuu tarkoittaa sitä, että Euroopan pitäisi olla enemmän läsnä Libyassa – niin että voimme olla mukana avaamassa poliittista, poliittisia vaikutusmahdollisuuksia, kuten Megasin toimintaohjelman kautta, jolla aloitteessa, jolla lähdettiin taistelemaan hiviä AIDSia vastaan Bengaasissa ja nyt todella ollaan siirtymässä muiden tartuntatautujen suuntaan. Ja minä haluaisin todella kiitellä tässä komission jäsen Ferrero Valneria, joka päätti tästä hyvin hankalina aikoina. Hyvä näin. Minun no, mielestäni puitesopimuksesta on järkeä, mutta sitä pitää perinpohjaisesti uudelleen tarkastella keskeisten kysymysten kohdalta. Meidän pitäisi välittömästi lähettää neuvostolle sellainen viesti, että pitäisi uudelleen muotoilla neuvotteluehdot – Ensimmäinen asia. on se, että neuvosto haluaa neuvotella takaisinottosopimuksesta. Me puhumme maasta, jossa on ihmisoikeusrikkomuksia jatkuvasti, vaikka ratifioitu on kaikki, jo kaikki ihmisoikeussopimukset ja ollaan nyt YK ihmisoikeusneuvostossakin mukana. Me rikkoisimme omia oikeudellisia velvoitteitamme, jos lähdettäisiin tällaisen takaisinottosopimuksen Libyan kanssa. Tämä hanke pitäisi nyt siis hylätä kerta kaikkiaan. Neuvosto ja edustaja Ashton eivät vielä kertoneet meille neuvottelumandaatista, mutta me kuulimme Libyan puolelta, mitä EU on tekemässä. No tässä olisi ensimmäinen viesti neuvoston suuntaan. Mielestäni meidän pitää pyytää neuvosta vaatimaan edelleen, että noudatetaan YK-sääntöjä, jotka koskevat pakolaisten suojelua ja vaaditaan UNHCRn läsnäoloa. Se on siellä ollut viime aikoihin asti. Sen pitää olla siellä edustamassa meitä, tekemässä työtä, joka on välttämätöntä niin, että voidaan suojella siirtolaisia ja turvapaikan hakijoita ja aitoja pakolaisia. Lisäksi tärkeää olisi se, että neuvosto voisi esittää jonkinlaista ohjelmaa, jolla tuettaisiin pakolaisia ja siirtolaisia. Näin neuvovat myös alueella toimivat järjestöt. Olisi hyvä, että EU olisi mukana jakamassa tätä taakkaa. Lisäksi olisi tärkeää esittäjä tällaisen siirtolaisuuden osalta. Tämä on tärkeä aihe myös siksi, että siirtolaisvirrat, jotka kulkevat nyt Libyan kautta, liittyvät ikävästi myös ihmiskauppaan. Tämä on lisäsyy siihen, että meidän pitää olla Libyassa läsnä. Tietenkin kuolemantuomion keskeyttäminen me tarvitsemme tietoa myöskin siitä, ketä ihmisiä on teloitettu. Ja me olemme saaneetkin vastauksia näihin kysymyksiimme vastapuoliltamme. Tärkeää olisi myös, että me tukisimme kapasiteetin rakentamista kaikilla tasoilla. Näin voidaan vahvistaa myös kansalaisyhteiskuntaa. Liikehdintää on nyt tapahtunut. Todella ihmiset haluavat eristyksestään eroon – ennen on eletty niin edistyneissä oloissa. Tässä yhteydessä tietenkin kaikki, mitä tehdään, jotta tuetaan naisten oikeuksia ja niin edelleen, olisi tärkeää. Lopulta meidän pitää saada Libyä ajamaan alueellista synergiaa kestävän kehityksen osalta, koska he tietävät, että – siirtolais Virroilla on vaikutus myöskin muiden maiden tilanteeseen. Libya on myös osana ongelmaa, kun puhutaan alueen ympäristöhaasteista, veden puutteesta erityisesti ja aavikoitumisesta – Varmaan myönteistä synergiaa voitaisiin alueellisella tasolla saada aikaiseksi. Lopulta haluaisin sanoa, että hyvin tärkeää on se, että meidän jäsenvaltiomme, tämä tärkeää libyalaisille, viisumijärjestelmä, joka on hyvin hankala. Heidän osaltaan perustellusti monet jäsenvaltiot eivät halua yksinkertaistaa helpottaa viisumijärjestelyitään. Kukaan ei voi ottaa Berliinin diskopommituksia, lockerbeita ja niin edelleen. Mutta Schengenin viisumijärjestelmä nyt voisi toteutua nopeammin. Se on ihan mahdollinen tavoite ja tärkeä asia minun mielestäni. Ja näin vastattaisiin joihinkin libyalaisten huolenaiheisiin. Olin hyvin tyytymätön kun Sonja hän lähti Libyasta ensimmäisen päivän jälkeen ja lähti julkisuuteen ottamaan kantaa asioihin, vaikka hän ei ollut oikein seurannut siellä tilannetta. Hänen kannanottonsa eivät vastanneet siellä näkemämme ja kuulemamme. Sanon tämän täällä ja sanon tämän hänelle henkilökohtaisesti, kun hänet näin, jos hän ei täällä nyt ole mutta oli mielestäni kovin epäkorrektia meidän valtuuskuntamme jäsenenä ja parlamentin jäsenenä tuo hänen toimintansa. Minun mielestäni meidän pitää hyväksyä neuvostolle ja Ashtonille esitettävä viesti, koska neuvottelut ovat loppuvaiheessa ja voimme vielä olla vaikuttamassa. Ja siinä mielessä uskoisin, että olisi hyvin tärkeää mahdollisimman pian hyväksyä lyhyt päätöslausema, jossa on suositukset näitä neuvotteluita varten, ja sitten totta kai seurannasta on huolehdittava myös. Meidän pitää joka tapauksessa tehdä jotain Libyan osalta, elää tekemättä. Kiitoksia edustaja Gomez ja sitten edustaja Jakolino, joka on valtuuskunnan jäsen. Presidente, lo no, lei, fatto Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin olin todella mukana tässä valtuuskunnassa Panzerin Gomezin ja muiden jäsenten kanssa. On todettava, että kaiken kaikkiaan äh, matka onnistui hyvin jo viimeiseen päivään. En voinut osallistua, mutta varmasti saimme sieltä paljon tietoa ja henkilökohtaista hyötyä. Gomez äh, puhui tästä koskien näitä perusoikeuksia totesimme, että, että ei ehkä ole kovin kauan kaukana se, että Libya liittyisi Geneven yleissopimukseen. Mitä sitten tulee Libyan suhteisiin muihin Maghreb-maihin, se on ihan kauempana. Paljon on vielä tehtävää, mutta mutta tarvitaan todella merkittäviä töitä, eli infrastruktuureja ollaan rakentamassa ja siellä on tärkeitä projekteja, joita eh, siellä yhdessä toteutetaan. Komission olisi otettava huomioon eh, tietyt asiat eh, neuvotteluiden no- loppusuoralla ja parlamentin olisi tuettava sitä sen lisäksi, mitä kollegat täällä jo mainitsivat, haluaisin mainita joitakin välimer, välimeriä koskevia seikkoja. Kalastus on ähm, meille kaikille hyvin tärkeä. Kalastuksen suojelu on hyvin tärkeä. Rajat eivät ole neitä, joita Libyan viranomaiset ovat piirtäneet libyanlaiset kuitenkin tietävät, kuinka tärkeitä siteet Euroopan on, ovat. Ja tätä hiljattain Italian ja Libyan välillä sovittua sopimusta käytetään mallina. Siinähän hallinnoitiin näitä maahanmuuttovirtoja, joten Libya ei olisi marginaalissa, tarvitaan neuvotteluille uutta potkua. Oikeudellinen yhteistyö, poliisiyhteistyö, terrorismin vastustaminen, ihmiskaupan torjuminen, huumeripuvuuden estäminen ovat seikkoja, joissa voitaisiin tehdä tiivimpää yhteistyötä. Olen yhtä mieltä Vanserin ja Komesin kanssa tästä päätöslauselmasta. Ainakin pitäisi antaa suositus neuvostolle, niin että kävi ilmi tämä yhteinen halu solmia sopimus mahdollisimman pian. Kiitoksia. Lino Onorevole Arlaki. Ja sitten edustaja Arlaki. Kiitoksia puheenjohtaja. E, ensinnäkin haluaisin onnitella edustaja Panseria ja valtuuskuntaamme joka vieraili Libyassa. He saivat aikaiseksi merkittäviä tuloksia lukuisissa asioissa. Ensinnäkin täytyy olla kiitollinen, kiitollisia heille, koska he ovat näyttäneet, mitä tämä parlamentti voi tehdä täyttäessään EU-politiikan savallitsevan tyhjiön olla, ollessaan aloitteellinen Euroopan taholta Libyan kaltaisen tärkeän maan suhteen ja osoittaessaan, että tämä metodi todellakin toimii. Tämä dialogin ja yhteistyön metodi, siis EU-Libya-suhteet e ovat erinomainen esimerkki siitä, mitä EU-järjestelmänä voi saada aikaiseksi, kun se toimii seuraten omia tärkeitä suuntaviivojaan ilman, että se vain toistaisi amerikkalaisia äh, virheitä toimissaan Libyan kaltaisten maiden kanssa. Eipä unohdeta, että tämä maa tai tätä maata pidettiin vielä muutama viesi, vuosi sitten paariamaana. Eurooppa ei ollut samalla kannalla tämän lähestymistavan kanssa. Ja tämä lähestymistapahan sai Libyan äh, valumaan vuosikymmeniä takapakkia ja teki sen epätoivoiseksi maasta ja, ja sai sen liittymään terrorismin tukemiseen ja, ja joukotuhoaseiden kannattamiseen ja niin edespäin. Libya jossain vaiheessa sitten hyväksyi erilaisen Euroopan eurooppalaisen lähestymistavan, se ryhtyi riisumaan itseään aseista ja hylkäsi sen terrorismiin kallellaan päin olevan lähestymistapansa. Ja sen takia kansainvälisen yhteisön ja Euroopan metodin ansiota on, että tämä menestys on saavutettu. Jos Eurooppa soveltaisi samaa lähestymistapaa muidenkin maiden, esimerkiksi Iranin ja muiden maiden kanssa, niin uskon, että sana rauha pääsisi suuren harppauksen eteenpäin. Ja tästä syystä meidän pitäisi jatkaa matkaamme tähän suuntaan, ottaen itsestäänselvyytenä sen seikan, että valitettavasti komission neuvosto eivät suuntaa kulkuaan tähän suuntaan. Mutta onneksi tämä järjestelmä on niin monimutkainen, että parlamentti voi ottaa vastuun omiin käsinsä ja pystyy tekemään uusia avauksia ulkopolitiikassa. Libya-suhteet ovat olleet menestystarina edellisen komission kohdalla, eli Prodin komission kohdalla se aloitti hyvin hedelmällisen uuden lähestymistavan. Italian kokemukset Libya-suhteista ovat hyvin mielenkiintoisia myös, ja ne ovat vahvasti linjassa eurooppalaisen lähestymistavan kanssa. Ja Italiassa on tietenkin tietty eh, jatkuvuus keskusta oikeisto ja keskusta vasemmisto äh, hallituksen välillä. Eli Prodin hallitus aloitti sen lähestymistavan, joka, jota nykyinen hallitus jatkaa. Ja se on saanut aikaan hyvin positiivisia tuloksia maahanmuuton, energiayhteistyön alalla esimerkiksi. Ja tämä on hyvin tärkeää ihmisoikeuskysymysten kannalta Libyassa. Sanktiot ja Libyan haukkuminen ja häpäiseminen eivät keinoina toimi ainoa metodi, joka toimii, on meidän metodimme. Meidän pitäisi olla paljon ylpeämpiä ja tietoisempia tästä. Se, että syytetään Libyaa kaikesta, ei saa aikaan mitään hyvää meidän kannaltamme, jos me haluamme äh, tukea ihmisoikeuksia, demokratiaa ja kansalaisyhteiskuntaa Libyassa. Meidän pitäisi jatkaa lähestymistapaamme eikä ryhtyä uhkailemaan eikä soveltamaan sanktioita. Libyan ja EUn välisten suhteiden esimerkki osoittaa, että mun kaltainen lähestymistapa saa aikaiseksi vain väkivaltaa ja kansainvälistä jännitteisyyttä. Senpä takia meidän tehtävänämme pitäisi olla johtotähtenä, johtaa koko muuta EU-järjestelmää tällä tiellä. Ja Euroopan parlamentin pitäisi käyttää olemassa olevia puitesopimuksia ja muita sopimuksia hyväkseen, niin että voisimme käyttää tätä Libya-tapausta todellisena esimerkkinä aivan todellisesta Euroopan laajuista, eurooppalaisesta politiikasta. Sitten edustaja Lambsdorff. Mr. Um, I have a couple of questions. I'm surprised. I Kiitoksia. Muutama kysymys. Olen positiivisesti yllättynyt, koska näin luen tämän sähköposti, jossa oli useita toteamuksia, jotka ovat ihan päinvastoin siihen, mitä täällä kuultiin. Mukaan ottaminen on varmaankin paljon parempi. Pinorin kanssa olen samaa mieltä. Joitakin näkökohtia kuitenkin haluaisin ottaa esille, saada täällä kirjoituksi. Mikä pitäisi olla puitesopimuksen sisältö, mitä siinä pitäisi olla? Se on tärkeä määritellä. Toiseksi ei antaa itsemä pettää siitä, etteikö Libya olisi diktatuuri. Se on selvää. Ei pitäisi asettaa toivot liian korkealle, jos ihan lyhyestikin muistellaan, miten kahdenväliset suhteet Sveitsin ja Libyan kanssa kehittyivät. Sellaisessa tapauksessa oli häpeällinen diktaattorin perheelle – mitä nähtiin, oli kiusaamista, pankkivankien ottoa, ihan täysin hyväksymätöntä käyttäytymistä maan puolelta, joka on tietysti tärkeä kumppani, jota kutsumme, tai tietysti sitä onkin. No, kolmas asia, takaisinotto. En usko, että voi olla sopimusta ilman takaisinottosopimusta. Eli voi ole pelkästään vientivaa ihmisille, vaan myös kauttakulkumaa saaren eteläpuolista alueelta tuleville Eikä se niin hurja sitten ole minun mielestä siinä mielessä se sopimus. Yhdestä kohdassa tuntuu kuin se punoilin elokuvassa. Ja se on se, että keskustellaan puitesopimusta Gaddafin kanssa, joka on aika olennainen askel eteenpäin. Mutta kun puhutaan pienestä päivittämistä suhteisiin Israelin kanssa, niin tulee eteen esteitä, jo kun puhutaan farmaseuttisten standardien molemminpuolisesta hyvä, hyväksymisestä. Mukaanotto kyllä, se on eurooppalainen tapa. Mutta jos tämä voidaan tehdä vaikeiden maiden ja kumppaneiden kanssa, jossa selkeästi on diktatuuri, niin sitäkin enemmän pitäisi käsitellä demokratioita, joista on jo kokemusta, vaikka mikään pitäisi kunkin ajan kohdan hallituksen politiikasta. Lansdorf, la parola l'onorevole Vergiat. Sitten edustaja Verjean. Oui, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Lyhyesti. Minusta tässä valikunnassa ei ole nyt kovin mukava ilmapiiri. En voi tyytyä siihen, mitä kollegat täällä ovat sanoneet. Erityisesti että ikään kuin olisimme matkalla kohti puitesopimusta Libyan kanssa, niin kuin emme tietäisi mitään. Kyllähän me tiedämme, mikä tilanne on. kun me siitä muistutti. Tiedämme, mitä haasteita neuvotteluissa Italian kanssa on. Tiedämme, mitä uhkia ja riskejä liittyy tiettyihin maahanmuuttajiin ja pakolaisiin, koska Libyahan on maa, jossa turvapaikka, oikeus on kaikkein uhattuin. Siis sitä kautta tullaan Eurooppaan. Tämä on oikein esimerkki siitä, kuinka ei pidä tehdä. Eli toisin sanoen tehdään ne Euroopasta linnoitus ja pidetään talouskysymyksiä päällä ja unohdetaan muut asiat ja lakastaan ne maton alle. Minä en voi hyväksyä sitä, mitä täällä on sanottu. Minusta ei ole mahdollista tehdä sopimuksia silloin, kun demokratia ja ihmisoikeuksien minimi tasoa kohti ei edistytä. Minä en usko Libyan lupauksia tällä alalla. Kuten Lamsdor sanoi, tiedämme kyllä mitä Libyan lupauksien kanssa käy. Voimme kuunnella Sveitsin todistuslausuntoja ja se, siellä kyllä tiedetään aika hyvin, mikä tilanne on. Darei la parola alla um, representante della... Sitten komission edustaja tohtori Brune, olkaa hyvä. Uh, bonjour, bonjour à tous. Um... Päivää kaikille. Voin tässä kokouksessa tänään toistaa vain sen, että ensinnäkin kiitän puheenvuorosta ja toisekseen on sanottava, että komissio on aina valmis jatkamaan tätä politiikkaa, joka, jota on jo vuosia harjoitettu Libyan suhteen. Olemme jo sitoutuneet tähän politiikkaan siksi, että olemme sitä mieltä, että Meillä on molemminpuolisia intressejä Libyalla ja Euroopan unionilla. Sitoutumispolitiikka on paras tapa pyrkiä parantamaan poliittista, tila, taloudellista ja sosiaalista tilannetta Libyassa. Politiikassa on tietenkin kunnioitettava Euroopan unionin arvoja. Haluaisin sanoa myös sen, että toisinaan komissio on ottanut riskejä jotta EUn intressejä saataisiin eteenpäin. Ajatellen esimerkiksi Bengasin toimintaohjelmaa, ja niitä voidaan vastata kiireellisiin humanitaarisiin tilanteisiin. Tai kun ajatellaan tämän yhteisötiedon annon allekirjoittamista, joka koski yhteisiä toimia maahanmuuton alalla, uskon, että olemme pyrkineet siihen, että meillä olisi tällainen rakentava sitoutumisen politiikka kumppanin kanssa, joka tietenkin on hankala. Sitten puite sopimus neuvotteluista. Seuraava kerros on ylihuomenna Tripolissa. Nyt on vielä hyvin aikaista ennustaa määrä, näiden neuvotteluiden määräaikoja. Kuten tiedätte, Neuvottelut ovat vielä hyvin vaikeita, erityisesti kauppa-asioissa ja maahanmuuttoasioissa ja pakolaisten oikeuksien suhteen. On selvää, että komissio on käytettävissä ja voi antaa yks, yks, yksityiskohtaisen kertomuksen äh, seuraavasta kerroksesta heti, kun parlamentti vaan sitä toivoo. Eli palattuamme Tripolista ensi viikon lopulla, aivan kuten tähän mennessäkin on tehty. Siinä kaikki. kiitokset. Okay. Niin, niin, no niin, nyt antaisin puheenvuoron kahdelle esittelijälle. Ensinnäkin edustaja Gomezille ja sitten edustaja Panzerille loppukommentteja varten. Olkaa hyvä. Chairman, I, I, I agree with what colleagues... Kiitoksia. Olen samaa mieltä siitä, mitä kollegat ovat sanoneet, että todellakin ollaan kohtelemassa diktatuuria. Se on naapurustamme diktatuuri kuitenkin ja täytyy sen kanssa toimia, jotta voisimme minimoida kauhean politiikan vaikutukset, jotka jotkut sisävaltiot ovat omaksuneet, nimittäin koskien maahanmuuttoa. Jos voidaan tehdä sopimuksen puitteissa, josta äh, neuvotellaan, ja niin, että UNHCR on mukana, ja virastot, niin silloin meillä on osamme esityttävänä niiden ihmisten suojelemisessa, joilla on hankala tilanne Lipuassa. Pakolaisten laillisten maahanmuuttajien lisäksi on myös laittomat maahanmuuttajat. Lipuolaiset eivät puhu siitä, että heillä olisi maahanmuuttajia puhuvat vierastyöläisistä. On todellakin syrjintää näitä ihmisiä kohtaan. kun siellä organisaatioita on läsnä, olemme itsellässä, niin meillä olisi todellakin osa siinä, että saataisiin tietoa ja voisimme estää pahemman tapahtumasta pidämme sitten tätä tuota emme, niin jotkut jäsenvaltiomme ovat siellä jo ihan väärässä mielessä paikalla. Se täytyy estää ja kontrolloida. Ja uskon näkemäni perusteella, että on todellakin tiettyjä merkkejä avautumisesta, en nyt sano tästä regiimistä, mutta kansalaisyhteiskunnan puolelta yhteydet meihin saavat aikaan tuloksia ja sitä avautumista täytyy tukea ja auttaa auttaa kansalaisyhteiskunnan järjestöjä kapasiteetin rakentamisessa ja niin edelleen. nyt vaan täytyy sanoa näin, että emme tee sopimuksia pelkästään täydellisten ihmisoikeusvaltioiden kanssa, jos ei käsiteltäisi diktatuuria, niin sitten meillä olisi sopimuksia tällaisten kanssa, mutta niin tehdään. Niillä parlamentilla on valta kontrolloida tätä puitesopimusta. Sanoimme libolaisille, että sopimusta ei tule ilman meitä, kuten Panseri juuri sanoi. Voimme todellakin saada tässä tuloksia aikaan ja tehdä työtä positiivisemman kehityksen puolesta Lipuassa. Kyllä se minulle pakuuttaa tällainen ajattelu. Panseri Ja edustaja Panseeri. Vähän lyhyesti haluaisin vakuuttaa tietyille kollegoille, että meidän puoleltamme ei ole minkäänlaista oveluutta tässä nyt taikka peittelyä nähtävissä. Me tiedämme, kenen kanssa me puhumme, kenen kanssa tässä keskustelemme ja tiedämme, mistä on kysymys, kun keskustellaan Libyan viranomaisten kanssa. Me olemme tietoisia siitä, että minkäänlaista rationaalisuutta tai lineaarisuutta ei Libyan toimissa aina ole, mutta minä en näe mitään objektiivista vaihtoehtoa suoraan sanoakseni. Meidän on seurattava sellaista linjaa, että me pidämme suhteet mahdollisimman avoimina ja vahvistamme poliittista dialogia. samanaikaisesti meidän täytyy esittää omat ehtomme, jotka ovat selviä, johon myöskin Anna Gomez on viitannut tuossa edellä. Minä en usko, että käännetään, pään kääntäminen muualle auttaisi siirtolaisia pakolaisasiaan. Ehkä se rauhoittaa omaa tuntuamme, mutta me emme silloin tee oikeata tehtävämme parlamentaarikkoina ja komissiolle sanoin, sanoisin, että ehkä tarvitaan hieman rohkeutta vielä innokkuuden lisäksi yhteistyöhön parlamentin kanssa. Usein näinkään ei käy. Ja täytyy sanoa hyvin tiukasti ja vahvasti, että johtopäätökset ovat hyvin selvät. Meidän mielestämme on hyödyllistä muotoilla neuvostolle suosituksia sen suhteen, että puitesopimukset sisä, puitesopimukseen sisältyisi sellaisia asioita, jotka tässä visitin aikana ovat tulleet esille, niin että puitesopimus todellakin sisältäisi ne asiat, jotka tässä olemme yrittäneet keskustelussa tuoda esille. Kiitoksia paljon kaikille puhujille ja voimme katsoa, että tämä keskustelu on nyt sitten saatu päätökseen tämän hyvinkin relevantin ja selkeästi esille tuodun pyynnön sanoihin eli että muotoiltaisiin suositus, jotta tämä puitesopimus Libyan kanssa kirjoitettaisiin sellaiseen muotoon, että se sisältäisi kaikki nämä innoittavat ja korjaavat elementit, jotka tässä ovat tulleet esille. keskustelun aikana. Ja nyt sitten aivan lyhykäinen tauko ennen kuin käynnistämme työn uudestaan kello 18 ja silloin paikallaan komission edustaja Fyyle. Mr. President, I have a question. Is that true that Mr. Füle... Puheenjohtajalla on kysymys. Onko totta, että eh, komissaari Füle on tällä hetkellä tästä aiheesta pitämässä lehdistötilaisuutta? Non so, eh, non ho idea di che cosa stia facendo tiedä, mitä hän tällä hetkellä tekee. Yleensä hän on äärimmäisen tarkkaan paikalla kello kuusi. Itsekin tässä vähän ihmettelemme. Herr Präsident, ich habe da noch eine Frage. Puheenjohtaja, minulla olisi siis vielä kysymys. Jos se, minkä hän aikoo selvittää valiokunnassa, kerrotaan ensin lehdistölle, niin minä voinkin siirtää täältä jo suoraan töitä tekemään omaan toimistooni. Haluaisin, että selkeästi esitetään, että tuollaista emme voi hyväksyä. Pyytäisin, että totta tämän selkeästi ilmi, kun häntä tervehditte. questo è accaduto. No jos näin on käynyt, niin ilman muuta näin toimitaan. Prego, onorevole Viga. Ja seuraavalla edustajalla puheenvuoro. The same issue. Olen samaa mieltä, että ehkäpä jos samoista asioista, samoja asioita julkistetaan tiedotusvälineille, emmekä tiedä niitä, niin olen varma, että ehkä meidän kanssaan hän pystyy kertomaan enemmän asioita kuin tiedotusvälineiden kanssa. Sanoisin, että jos tapaamisemme on kello kuusi. En tiedä, me tiedä mikä tiedotustilaisuuden sisältö on ennen kuutta. Ehkä voimme kysyä komission jäseneltä, oliko oli tiedotustilaisuus, mikä siellä oli aiheena, mutta en ole varma, voimmeko tästä tehdä nyt suurta ongelmaa. Joo, siinä Mm. Va bene, allora ho avuto conferma. No niin, sain vahvistuksen, että komissaari Fyyle kollegion kokouksen jälkeen on pitänyt aiheesta lehdistö tilaisuuden ja kun hän tänne paikalle saapuu, kysymme häneltä tai pyy, niin, pyydämme häneltä kertomaan meille sen, mitä hän on lehdistölle kertonut, sen sijaan, että hän määrittelisi sitten aikomuksensa ja esi- esitelmänsä tästä aiheesta, koska meillähän hänen olisi tämä aihe pitänyt esitellä. Bene, colleghi, possiamo... No niin, hyvät kollegat, voimme käynnistää kokouksen jälleen. Komissaari Fyyle on päässyt paikalle. Kumma kyllä, neljä minuuttia myöhässä. Tämä on todella harvinaista. Hän on äärimmäisen tarkka saapumisajan kohdastaan, mutta hieman sitten ihan kuin Homeros aikanaan on nukahtanut hetkeksi pidempään kuin oli aikonut. Niin. Sitten valiokunnan, äh, tai anteeksi, komission raportti mahdollisten kandidaattimaiden edistyksen suhteen on hyväksytty. Ja esityslistalla kysymys koskettelee sitten monipuolisesti tätä aihealuetta. Ensinnäkin Kroatian kanssa neuvottelujen päättäminen tai, ja sitten entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian neuvottelujen käynnistymispäivän päätös ja sitten Montenegron, Albanian ja Serbian pyynnöt. Eli komissaario varmasti esittelee meitä tätä, meille tätä asiaa monipuolisesti. Arvostamme kovasti komissaaria siitä, että hän hyvin avoimesti esittelee näitä skenaarioita meidän, meille ja keskustelee niistä meidän kanssamme ihan muutama minuutti sen jälkeen, kun nyt kuulemistilaisuuden tässä. Muutama kollega tässä edellä mainitsikin tästä aiheesta, eli sen jälkeen kun kollegion kokous järjestettiin, piditte oletettavasti samasta aiheesta lehdistötilaisuuden ennen kuin keskustelitte siitä meidän kanssamme, joka on se toimielin, foorumi, jonne teidän olisi pitänyt näin uutisinenne tulla. Ja tämä on tietenkin aivan oikein, että teidän täytyy tiedottaa toimistanne ulospäin siinä roolissa, missä toimitte ja niillä areenoilla, joilla toimitte. Mutta kuitenkin tietyt kollegat täällä eh, ottivat esille sen, että tällainen kysymys ei ehkä ole ihan, tai tämä ei nyt ehkä ollut aivan oikea tapa toimia. No nyt sitten tässä haluaisin hieman kritisoida ja antaa puheenvuoron näitä. Tai anna nyt teille, arvoisa komissaario, puheenvuoron näin saate sanoin, niin kiitoksia. Thank you very much, Mr. Chairman, honorable members. Kiitoksia puheenjohtaja, ja parlamentin jäsenet. Tämä on ensimmäinen laajentumispaketti, niin miksi mainitsen tämän? Koska aina on varaa parantaa sitten silloin, kun esittelen seuraavan. Silloin voin tulla kolme minuuttia aiemmin ja sitten täytän tämän minulle esitetyn ajan aikataulun. Ja sitten toivottavasti ei tule vastaan tätä, tätä epätavanomaista tilannetta, mikä tänään oli, nimittäin kollegion kokousta, joka ei alkanut aamulla, vaan iltapäivällä. Ja toivon, että pystyn toimimaan juuri kuten ehdotettu, herra puheenjohtaja että aamukokouksen jälkeen, kollegion aamukokouksen jälkeen, ensimmäinen enemmäksi tieni veisi Euroopan parlamenttiin ja sitten lehtimiesten pariin. Kun olette tietoisia näistä erikoisolosuhteista tällä kertaa, niin siitä huolimatta yritin tämän perustella jotenkin ja ja ottaa tämän tilanteen huomioon. Ja lähetin laajentamispaketin tekstin eilen illalla arvon jäsenille, että teillä olisi mahdollisuus tutustua siihen. Mutta puheenjohtaja, otan hyvin vakavasti se, mitä sanoitte. Ja mitä tämän valiokunnan jäsenillä on tunne. Hyvät parlamentin jäsenet puheenjohtaja. On erityinen ilo olla täällä tänään esittelemässä 2010 laajentumispakettia. Ensinnäkin esittäisin jotakin yleisiä huomioita avainhaasteista tässä liittymisprosessissa. Toiseksi käsittelen kahta lausuntoa Montenegrosta ja Albaniasta ja kolmanneksi esittelen pää löydökset tai tulokset muista ehdokas- ja potentiaalisista ehdokasmaista. Avainhaasteet. Paketissa puhutaan tai merkitään kunkin vuoden loppu. Siinä mielessä, miten paljon on ollut merkittäviä saavutuksia laajentumismaissa. Nyt saadaan laajentumisprosessista tehokkaampi. Prosessin perusteet ovat edelleen täysi noudattaminen Kööpenhaminan kriteerien osalta ja 2006 uudistettu konsensus kunnioitetaan täysin niitä sitoumuksia, joita me Euroopan unionina olemme eh, tehneet, ja täysin kunnioitetaan tätä ehdollisuutta, jota sovelletaan ehdokasmaihin. Tämä on testattu ja hyväksi koettu metodologia. Monet ne maat, jotka ovat täällä edustettuina tänään, se toi Euroopan unionin. Kuitenkin aina on varaa justeudata ja sopeuttaa nopeasti kehittyvään realiteetteihin. Pelin säännöt ovat edelleen samat. Hakemus, niiden hakemus, tai niiden soveltaminen kuitenkin heijastaa viime laajentumiskierrokselta opittuja läksyjä. Nyt on sekä viitearvojen avaaminen ja sulkeminen, jotka jäsenvaltiot ovat hyväksyneet konsensuksen perusteella. Odotamme äh, näyttöjä viitearvojen täyttämisestä, erityisesti perusoikeuksien ja tuomiovallan osalta 23 artikla. Me seuraamme hyvin läheisesti sitoumusten täyttämistä tällaisten seurantataulukoiden avulla, joista keskustellaan jäsenvaltioiden kanssa ja suoritamme analyysejä vastaanottokyvystä avainsektoreilla. Kun puhuin teille nimityskuulemisessa, niin painotin sitä merkitystä, mikä on sillä, että annetaan laajentumisvaltioille niin paljon poliittista ohjausta ja tukea kuin mahdollista. Haluaisin sanoa selvästi, poliittinen ohjaus ja tiukka ehdollisuus ovat saman kolikon kaksi puolta. Olemme varmistuneet sen, että prosessi on sekä tukeva, se tukee maiden pyrkimyksiä kriteerin täyttämiseen ja tiukka siinä, että tarkistetaan, varmistetaan, että kriteerit ovat täyttyneet. Tämä on avain siihen, että voidaan ylläpitää uskottavuus ja se on tämä johtoajatus minun komission jäsenkaudellani. Puheenjohtaja, ennen kuin siirryn käsittelemään Albania Montenegron lausuntoja, haluaisin sanoa jotakin tästä yleisestä kontekstista laajentumisessa ja strategiapaperin fokuksesta. Talouskriisi ja sen jälkeinen aika ovat etusijalla kaikkien huomiossa. Tällaisena aikana ihmiset saattavat kysyä, miksi laajentumisella olisi merkitystä vähentämisellä on merkitystä, koska se vahvistaa vakautta ja rahaa Euroopassa. EUn strateginen intressi on viedä laajentumisprosessia eteenpäin sovittujen periaatteiden ehtojen pohjalta. Ja otetaan huomioon tämä laajentumisen uudistettu konsensus. Laajentumisprosessi auttaa meitä saavuttamaan paremmin omat politiikkatavoitteemme monilla aloilla jotka ovat avainasemassa talouden elpymiseen ja kestävään kasvuun. Näihin kuuluu talouskriisin käsittely 2020, uudistusohjelman tavoitteet ja niiden tukeminen ja se, että tehdään neuvosta turvallinen paikka. Kyse on siitä, että saadaan painoarvoa kasvamaan näyttämällä. Tätä taustaa vasten, kun on globaali talouslama, eh, vahventuva eh, talousvuoropuhelu ja lähempi talouden lähentyminen laajentumismaiden kanssa ja muihinkin naapurimaiden kanssa. Se, niin sitä myötä pystymme yhdessä keskittymään siihen, että saadaan väestöä kriisistä yli ja pyritään parantamaan kilpailukykyä ja luomaan työpaikkoja. Laajentumispolitiikka täten mahdollistaa sen, että EU voi eh, kohdata nämä haasteet, joita liittyy moninapaiseen maailmaan, muuttuvaan maailmaan, jossa meidän täytyy ottaa huomioon omat intressimme ja arvomme myös rajojen ulkopuolella. Unioni, joka rakentaa työ- yhteistyötä aiempien vihollisten kilpailijoiden välillä ja pitää yllä korkeimpia ihmisoikeusstandardeja, edelleen voi harjoittaa tällaista pehmeää voimaa, vallankäyttöä jotta voidaan vaikuttaa maailmaan. Politiikka myös osoittaa, että voimme käsitellä vakavia haasteita lähialueille ja tehdä niistä mahdollisuuksia. Viime vuoden aikana olemme nähneet huomattavaa edistystä laajentumismaissa Euroopan unionia kohti. Viisumivapautuksista perustuslakireformeihin vakaus- ja kasvusopimuksen toteuttaminen, toimeenpano ja neuvottelujen aloittaminen. Tämä edistys osoittaa, että laajentumispolitiikka on tehokasta politiikkaa. Jotta voidaan myöskin tulevaisuudessa olla menestyksekkäitä, laajentumispolitiikan täytyy jatkaa sellaisena, että se on uskottavaa. Uskottavuus on kaksisuuntainen tie jäsenvaltioille uskottavuus laajentumisprosessissa tarkoittaa tiukkaa ehdollisuutta ehdokasmaita kohtaan. Se tarkoittaa, että ehdokasmaa saa suosituksen liitt- su- äh, suosituslausunnon liittyminen vasta, kun se on prosenttisen valmis. Ehdokasmaille ja potentiaalisille ehdokasmaille uskottavuudessa on kyse konkreettisesta eurooppalaisesta perspektiivistä. Tarjoamme heille puitteet, joiden puitteissa he voivat saavuttaa reaalista muutosta, reformia ja tuloksia. Liittymisneuvottelut eivät ole pelkästään sitä, että laitetaan rasteja ruutuun lainsäädännön lähentämisestä. Maiden täytyy osoittaa tuloksia toimeenpanossa ja uskottavissa reformeissa. Tämän seurauksena varmistamme, että mikään maa ei tule EU-hun ennen kuin se on 100 prosenttia valmis tekemään niin. Samaan tapaan meidän täytyy varmistaa, että EU on 100 prosenttisen valmis ennen kuin se laajentuu uusille jäsenmaille. Lissabonin sopimuksen voimaantulo on olennainen osatekijä EUn laajentumiskyvyssä. Kun päästään eroon toimielin pullonkaulasta. Saadaan varmistettua, että EU voi viedä laajentumisagendaa eteenpäin samaan aikaan, kun se pitää yllä otollista hetkeä Euroopan integraatiolle. 100 prosenttinen valmius auttaa saavuttamaan toisen ter- olennaisen osatekijän laajentumisprosessissa. Kansalaisten tuki sekä EU:ssa että hakijamaissa. Laajentumiseen valmistautuminen tuo positiivisia tuloksia ei pelkästään poliittiselle luokalle, vaan myös kansalaisille. 2010 strategia painottaa prioriteetteina julkisen hallinnon reformia, tuomiokunnan, tuomarikunnan reformia sekä korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa. Vain hyvät tulokset näiltä alueilta voivat taata sen, että reformit, joihin on ryhdytty, tuovat toivotut muutokset ja edut yhteiskunnille. Siinä poistui myös tarve sille, että EU täytyy, että sen täytyy sijoittaa huomioon yhteistyö- ja verifiointimekanismi teettämisen jälkeen. Mutta on tietysti muita alueita, joihin täytyy kiinnittää täysin huomioon. Nimeäisin niistä muutaman. Ilmaisuvapaus ja tiedotusvälineiden vapaus on edelleen huolenaiheena useimmissa laajentumismaissa. Edistys tällä alalla on olennaista ja sitä seurataan komission puolelta tarkasti. Sitten kahdenväliset kysymykset täytyy saada ratkaistua osapuolten kesken hyvässä naapurushengessä ja niin, että otetaan EUn kokonaisintressi huomioon. Näiden asioiden ei pitäisi viivyttää liittymisprosessia. Nyt on tullut aika sillä, että alue pääsee eroon aikaisemmin konfliktien perinnöstä. Täytyy rakentaa otollisen hetken varaan, joka koskee tätä sovittelu, sovittamisprosessia. Alueellinen yhteistyö on olennainen osatekijä liittymis- ja vakausprosessissa. Sen ei pitäisi heikentää tai riit, Kosovoriitojen ei pitäisi heikentää sitä. Viisumivapautus. Tässä on saatu aikaan olennaista menestystä. Viisumivelvoite. Aivan joko Fyromin, Montenegrin Serbin osalta on poistettu. Ja eilen sovittiin, että viisa vaatimukset poistetaan myös Bosnian ja Herzegovinan osalta ja Albanian osalta. Kosovon suhteen aloitamme viisumivapautusvuoropuhelun pian. Tarvitaan lisäpyrkimyksiä, jotta voidaan varmistaa se, että näitä ehtoja toteutetaan maiden osalta ja maiden toimesta myöskin viisumivapautuksen jälkeen. Haluaisin puhua Montenegroa ja Albaniaa koskevista lausunnoista. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, kuten sanoin, komissio on juuri hyväksynyt lausunnot, jotka koskevat Albaniaa ja Montenegroa. Komissio suosittelee neuvotteluiden avaamista Albanian ja Montenegron kanssa, kunhan nämä maat ovat päässeet riittävän lähelle jäsenyyskriteereiden täyttymistä. Erityisesti on vastattava moniin keskeisiin prioriteetteihin, jotka on esitetty lausunnoissa. Me olemme tutkineet tilanteen hyvin tarkkaan ja arvioineet, jokaista maata omien aikaansaannosten pohjalta. Loppupäätelmä on se, että selkeä ero on olemassa näiden kahden maan välillä. Kööpenhaminan poliittiset kriteerit ovat keskeisessä roolissa, kun suositellaan jäsenyysneuvotteluiden avaamista. Molemmat maat ovat edenneet, mutta avoimia kysymyksiä on edelleen ja niihin on puututtava ennen kuin ja avaaminen on mahdollista. Erityisesti kun ajatellaan oikeusvalion periaatteiden kunnioittamista. Montenegron lausunnossa tunnustetaan edistys, jota on tapahtunut poliittisten kriteereiden osalta, erityisesti ajatellen puitteita oikeudellisia institutionaalisia puitteita, jotka ovat EU-sääntöjen mukaisia. Parlamentti toimii normaalisti ja rakentavaa vuoropuhelua käydään poliittisten puolueiden kesken. Maalla on myönteinen vaikutusmahdollisuus omalla alueella, niin etnisten ryhmien väliset suhteet ovat hyvät. Jotta tunnustettaisiin nämä aikaansaannokset, me suosittelemme – ehdokasvaltion statusta Montenegron osalta. Tämä heijastelee kantaamme, että edistyksen jälkeen pitäisi saada myöskin käsin kosketeltavia tuloksia tiellä kohti jäsenyyttä. Albaniassa on edistetty myös poliittisten kriteereiden osalta. Tälläkin maalla on myönteinen rooli alueellisissa suhteissa. Kuitenkin myönteistä edistystä monilla aloilla on haitannut poliittinen umpikuja, joka kyseenalaistaa instituutioiden vakauden. Nyt nähdään vakavia ongelmia, jotka liittyvät parlamentin kunnolliseen toimintaan, ja tämä on estänyt keskeisten uudistusten hyväksymisen parlamentissa. Ja tämä kovasti haittaa Kööpenhaminan poliittisten kriteereiden täyttämistä emme ehdota jäsenehdokastatuksen antamista Albanialle. Tämä vastaa aikaisempia kantojamme. Pidän hyvänä Euroopan parlamentin jatkoponnisteluita tässä. Nyt on hyväksytty vuoden ajan selkeitä viestejä kaikki kaikkien poliittisten puolueiden suuntaan, riippumatta siitä, onko kyse hallituspuolueesta vai oppositiopuolueesta. Puolueiden on toimittava vastuullisesti ja löydettävä ratkaisu tähän umpikujaan. Meidän linjamme vaatii uskottavuutta ja siksi olemme laatineet selkeät prioriteetit lausunnoissa. Kummallekin maalle on annettu selkeä suuntausta siitä, mitä tulee tehdä. Me arvioimme tehtyä edistystä avainprioriteettien osalta vuoden 2011 laajentumispaketissa. Omien aikansaannosten pohjalta arvioidaan sitä, miten nopeasti maa voi edetä EUn suuntaan. Nyt siirtyisin käsittelemään muita ehdokasmaita ja potentiaalisia ehdokasmaita. Kroatian kanssa jäsenyysneuvottelut – ovat päässeet viimeiseen vaiheeseen. Haluaisin painottaa sitä, että täysi yhteistyö kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa on edelleen vaatimus, jotta Kroatia voi edetä jäsenyysneuvotteluissa neuvottelupuitteiden mukaisesti. Komissio arvioi, että neuvottelut voidaan saada päätökseen, kun Kroatia on vastannut kaikkia – viitearvoihin liittyviä vaatimuksia, jotka liittyvät erityisesti oikeuslaitokseen ja perusoikeuksiin. Uskottava näyttö täytäntöönpanosta on välttämätöntä. Näin poistuu tarve EUn harkita yhteistyö ja verifikaatiomekanismin käyttöönottoa jäsenyyden jälkeen, asia jonka jo mainitsin. Me katsomme uudestaan edistystä keskeisessä luvussa 23 ensimmäisellä vuosi neljänneksellä vuonna 2011. Kroatian jäsenyysprosessin laatu ja uskottavuus on ratkaisevan tärkeää koko alueella. Turkista. Turkki on jatkanut poliittista uudistusprosessia erityisesti perustuslain uudistusten kautta. Lisätuloksia tarvitaan perusoikeuksien osalta, demokraattinen avautuminen ja eri sidosryhmien sisällyttäminen uudistusprosessiin. Erityisesti ilmaisun vapaus on taattava käytännössä. Jotta voidaan edetä viitearvojen osalta ja vastata erityisiin neuvottelupuitteissa esitettyihin vaatimuksiin, Turkki voi nopeuttaa neuvottelutahtia. Nyt on todella tärkeää ja kiireellistä se, että nähdään, että Turkki hyvin tarkkaan noudattaa assosiaatiosopimuksen lisäpöytäkirjaa. Jos edistystä tässä kysymyksessä ei tapahdu, komissio suosittelee et, sitä, että EU ylläpitää toimiaan vuodelta 2006. Tällä on jatkuva vaikutus neuvotteluiden kokonaisprosessiin. Mitä Kyproksen kysymykseen tulee, Kyproksen turkkilaisen ja Kyproksen kreikkalaisen välisen yhteisön on jatkettava neuvotteluitaan YK siipien suojissa. Kehottaisin molempia johtajia vahvistamaan toimiaan, jotta nämä neuvottelut voidaan saada hyvään päätökseen mahdollisimman pian. Minä haluan myöskin uudestaan kehottaa Turkkia vaikuttamaan konkreettisesti siihen, että saadaan sovittua Kyproksen kysymys. Iceland. Islanti. Liittymisprosessi on lähtenyt käyntiin ja neuvottelut avattiin heinikuussa tänä vuonna. Irlannin lainsäädännön kartoitus on alkamassa ensi viikolla. Ja ensimmäisiä kappaleita voitaisiin varmasti alkaa jo en, en, ennen, en, tai avata ennen ensi vuoden kesälomia. Islannin pitää kuitenkin vielä velvoitteisiin vastata sellaiset kuten EFTAn valvontaviranomaisen identifioimat velvollisuudet EE, EEA, e etäsopimuksen perusteella. Tarvitaan vielä ponnistuksia, jotta voidaan islantilaisille antaa riittävästi tietoa siitä, mitä jäsenyys pitää sisällään. Macedonian, Jugoslavian entinen, eh, siis Macedonia, joka edelleenkin täyttää näitä, nämä poliittiset kriteerit. Kuitenkin edistystä on tapahtunut avainalueilla, vaikkakin hieman epätasaisessa tahdissa. Ponnisteluja tarvitaan edelleenkin oikeuslaitoksen ja julkisen hallinnon uudistusten osalta. Komissio uudistaa vielä su- suosituksensa siitä, että neuvottelut liittymisestä avattaisiin Makedonian kanssa. Kuten, koska vaaditaan yksimielistä päätöstä jäsenvaltioiden välillä, niin pitää löytää neuvotellut ja yhteisesti hyväksyttävät ratkaisut näihin kysymyksiin, erityisesti nimikysymykseen. Serbia. Lokakuussa 2010 neuvosto pyysi komissiota antamaan oman kantansa Serbiasta. Tämä maa on edelleenkin täytäntöönpanemassa poliittista uudistusohjelmaansa ja se rakentaa näitä täytäntöönpanotoimia väliaikaisen sopimuksen puitteissa. Lisäksi tarvitaan ponnisteluja oikeuslaitoksen ja julkisen hallinnon uudistuksen osalta sekä myös torju- järjestäytyneen rikollisuuden torjumisessa ja korruption torjumisessa. Serbia on jatkanut yhteistyötä Jugoslavian, entisen Jugoslavian kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa. Kuitenkin on vielä kaksi pakolaista joita vielä ei ole saatu kiinni. Ja niinpä yhteistyö tuomioistuimen kanssa on edelleenkin kansainvälinen velvollisuus tälle maalle. Serbian pitää osoittaa rakenteellista, rakentavaa suhdetta Kosovon osallistumiseen aluekauppaan, alueelliseen kauppaan ja yhteistyöhön. Yhteistyötä pitää myös vahvistaa EULEXin oikeusvaltio tehtävän mission kanssa Kosovon pohjoisosissa. Bosnia-Herzegovina. Lokakuun vaalien jälkeen Bosnia ja Herzegovina tarvitsevat nyt vauhtia uudistusprosessiinsa. Erityisesti Bosnia-Herzegovina tarvitsee perustuslain lähentämistä Euroopan ihmisoikeussopimuksen kanssa. Sen pitää myös parantaa sen järjest- äh, anteeksi, toimielinten tehokkuutta ja toimivuutta. Tämän maan pitää pystyä hyväksymään, täytäntöönpanemaan ja ottamaan käyttöön EUn lait ja säännöt. Sitten kansainvälisten velvollisuuksien osalta ne ovat edelleenkin elintärkeitä Bosnia-Herzegovinalle. Sen pitää pyrkiä pääsemään niihin tavoitteisiin ja ehtoihin, jotka sille asetettiin sen jälkeen, kun korkean edustajan toimisto suljettiin. YK yleiskokouksen päätöslauselman mukaan EU helpottaa dialogia Belgradin ja Pristinan välillä, jotta voitaisiin parantaa yhteistyötä, saada aikaa edistystä tiellä kohti EUta ja myös helpottaa kansalaisten elämää. Tämä on tärkeä mahdollisuus, ei pelkästään kahdenvälisten suhteiden osalta, vaan se on tärkeää myös alueelle ja alueelliselle yhteistyölle kaiken kaikkiaankin. Kosovossa hajauttamisprosessi on mennyt eteenpäin. Yhteistyö Euleksin kanssa on parantunut kuitenkin on vielä tärkeitä haasteita, kuten oikeusvaltioperiaate, joka sisältää myös julkisen hallinnon ja oikeuslaitoksen. Vielä pitää paljon tehdä, jotta pystytään kitkemään korruptio, järjestäytynyt rikollisuus ja rahanpesu. Dialogia ja, ja, ja, ja, ja yhteisöjen välistä yhteensovittamista tarvitaan ja myös vähemmistöjen suojelua pitää parantaa. Ja viranomaisten pitää varmistaa se, että Kosovon osallistumista alueelliseen yhteistyöhön lähestytään rakentavasti, jotta saadaan myös alueellinen kehitys pidettyä yllä. Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet, tähän lopuksi voin sanoa, että tämä nykyinen laajentumisprosessi tarjoaa paljon potentiaalia myös maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisemiseksi. Jotta voimme tämän potentiaalin käyttää hyväksi, meidän täytyy varmistaa tämän prosessin uskottavuus ja jatkuvuus. Niistä ei voida luopua. Nämä ovat vuoden 2010 laajentumispaketin pääviestit. Ennen kuin sitä suosittelen teille, niin haluaisin sanoa vielä pari sanaa meidän yhteistyö, työstämme. EUn sitoutuminen laajentumisprosessiin heijastaa omaa vakaumustani, jäsenvaltioiden vakaumusta, ja olen luottavainen, että tämä myös heijastaa tämän parlamentin vakaumusta siitä, että laajentuminen on meidän omassa intressissämme. Helmikuussa, kun olin täällä kuulemistilaisuudessa, niin lupasin, että pidän teihin mahdollisimman läheistä, läheisiä kontakteja. Toivon, että tämä on ollut teille yhtä hyödyllistä kuin se on ollut minulle myös, minullekin. Tässä valiokunnassa on valtavasti asiantuntijuutta ja ymmärtämystä siitä, mitä laajentumisprosessi tarvi, ö, tarkoittaa. Hyvä puheenjohtaja, olen varma, että me voimme edelleenkin jatkaa tiivistä yhteistyötä EUn hyödyksi ja niiden maiden hyödyksi, jotka haluavat tulla osaksi unionia jäseninä. Viime vuoden aikana me olemme nähneet, miten paljon laajentumismaat ponnistelevat jopa näinä vaikeina aikoina. Viel, vielä on tietä raivattavana, vaikka edistystä on tapahtunut. Nämä maat tarvitsevat meidän tukemme. Se saavat minun tukeni ja olen varma, että ne saavat myös teidän tukenne. Kiitos hyvin paljon. Grazie commissario. Eh, abbiamo una nutrita eh, serie. Kiitoksia. Meillä on hyvin monta puheenvuoropyyntöä täällä salissa, mutta jotta säästäisimme aikaa ja jotta voisimme puhua näistä arkaluontoisistakin asioista, niin aloitan antamalla puheenvuoron esittelijälle. Ja tämä eh, liittyy näihin eh, maihin, joista oli, oli puhe, ja sitten annan järjestyksessä Omen Roisen ensimmäisenä. Ja sitten Sala Frankka kaksi minuuttia ja kaksi ja puoli minuuttia. Gracias, eh, señor presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti, komissaari. Kiitoksia, että tulitte jälleen kerran tähän valiokuntaan. Mielestäni meidän ei tulisi olla liian vaateliaita, eikä väärinkäyttää sitä tosiasia, että komissaari nyt on tullut paikalle. Te olette kyllä todistanut olevanne pätevä komissaari. Teidän avoimuutenne on erittäin ilahduttavaa. Haluaisin, ehkäpä, ehkäpä voisin sanoa, että kaikki kollegionne jäsenet eivät ole yhtä auliita kuin te. Ehkä meidän tulisi esittää heillekin tarkoitettuja kysymyksiä teille. No, joka tapauksessa viitisen vuotta sitten suhteet Turkin kanssa olivat kehkeytymässä ja niihin liittyy hyviä seikkoja ja sitten vähän vähemmän hyviä. Perustuslaillisia parannuksia pyydettiin ja muita parannuksia pyydettiin. Myönteistä kehitystä on toki nähty tässä prosessissa, mitä tulee siviili- ja sotilasvallan väliseen tasapainoon muun muassa. Mutta ehkäpä me olemme nyt tulossa vaankielen kohtaan. Ehkäpä voisitte kertoa meille, että miten, siis, siis sanoin vaankielikohtaa, tarkoitin, tarkoitin tällaista sarana kohtaa. Nyt on viisi vuotta neuvoteltu kolme lukua on avattu ja näyttää mahdottomalta avata enää uusia. Missä määrin uskotte, että esimerkiksi suhteet Kyproksen kanssa voisivat äh, normalisoitua ja millä, missä määrin se esittää äh, osaa tässä koko asiassa? Ja ehkä meidän tulisi tietenkin kiitellä turkkilaisia siitä, mitä, siitä hyvästä, mitä olette tehneet, mutta haluaisin tietää, että missä määrin tämä jumitilanne tämä tilanne varjostaa koko neuvottelutilannetta. Ja sitten, entäpä sitten Turkin haluttomuus saada aikaan sovintoa Arme- Armenian kanssa? Pöytäkirjoja ei ole ratifioitu, sellaisia pöytäkirjoja, jotka olisivat olleet välttämättömiä suhteiden parantamiseksi. Ja entäpä sitten Turkin suhteet Iranin kanssa? Eikö se aiheuta jonkin verran huolta. Ainakin voisi kuvitella, että se vaikeuttaisi neuvotteluita. Kiitoksia. Edustaja Sala Franka. Sitten Svoboda Kroatiasta. Uh, Komissaari, kiitän teitä kovasti tästä tärkeästä tiedosta, jonka saimme. Tämä lausunto on erittäin äh, tasapuolinen, äh, se on tasapainoinen ja se korostaa tärkeitä ohjelmia. Mitä tulee Kroatiaan, tällä hetkellä olemme loppuvaiheessa. Äh, Kroatian suhteen kritiikkiä on jo esitetty. Esimerkiksi päivämääriä ei ole lyöty lukkoon. Selvää on kuitenkin, että haluaisimme neuvottelut päätökseen mitä pikimmiten puolen vuoden sisällä. Ensi vuoden ensimmäisen puolikkaan, vuosipuolikkaan aikana ja tiedämme, että kroatialaiset tekevät kaikkensa oman osansa toteuttaa taakseen. Entäpä sitten korruption vastainen taistelu ja oikeudellinen, oikeusjärjestelmän uudistaminen? Äh, tällä saralla on vielä jonkin verran tehtävää ja meidän pitää välittää Kroatialle sellainen viesti, että heidän tulisi toimia ja ehkäpä sen jälkeen sitten saamme aikaan äh, sopimuksen. Toivotaan, että kroatit tekevät kaiken sen, mikä, niiden, mikä sen pitää tehdä ensi vuoden ensimmäisen puoliskon aikana, mutta nyt todellakin Kroatian täytyy toimia. Mitä tulee kilpailupolitiikkaan ja telakoihin, toivottavasti me ymmär, mekin omalta puoleltamme ymmärrämme, että näissä vaikeissa, näinä vaikeina aikoina on ehkä vaikea toimia tehokkaasti – ja minun viestini Kroatialle on se, että ottakaa työnne vakavasti ja toivottavasti ensi vuoden puoleen välin mennessä saamme aikaan onnellisen päätöksen. Grazie onorevole Svoboda, onorevole Thaler, relatore per... Kiitoksia. E, seuraavaksi kuulemme Makedoniasta. Eh, grazie, presidente. Hvala lepa, gospod predsednik. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitoksia komissaari Fyyle tästä kertomuksesta. Ja me nyt tiedämme, mitä tässä viime vuoden aikana on tehty. Minä haluaisin tästä nyt itsekin ilmaissa, mitä näistä tuloksista olen mieltä. Minä tuen kaikkea sitä, mitä liittyy, mikä liittyy parlamentin kanssa tehtävään yhteistyöhön sillä tavalla, että EU yhdellä äänellä Eh, puhuisi näissä hakijamaissa. Ja mitä Makedonian tulee, komissio on sitä mieltä, että poliittisesti se on täyttänyt velvoitteensa, mutta vielä paljon on tehtävistä tekemistä oikeuden alalla ja julkishallinnossa. Minä ehdotan nyt sitä, että tiedotusvälineiden vapautta erityisesti tarkasteltaisiin komissiossa, koska se on hyvin tärkeä osa demokraattista mm, kehitystä. Viime vuonna minä muistan, että olimme hyvin optimistisia ja me puhuimme kaikista mahdollisuuksista ja siitä, että miten Makedonia voisi vähitellen viiden vuoden jälkeen aloittaa nämä keskustelut, mutta nyt tämä optimismi on häviämässä. Mitä ilmeisimmin Makedonia oli omalla oikealla tiellä, mutta sitten tuli Kreikan kanssa kiistoja, jotka liittyivät tähän maahan ja kehitys pysähtyi. Toivottavasti löydämme ratkaisun pian, koska muuten käy niin, että me työnnämme Makedonian epäoikeudenmukaisesti pois. Me tarvitsemme lisää joustoa myöskin Makedonian puolella ja myös Kreikan puolella. Ja erityisesti minä haluaisin tukea esityksessänne sitä, mikä tulee näihin EUn etuihin ja niiden mukaan ottamiseen. Eli kun ne otetaan nämä intressit huomioon, niin se on hyvin tärkeää. On myös tärkeää tietenkin ottaa Kreikan intressit huomioon. Ja siksi haluaisinkin, että Catherine Ashton ja te, komissaari, ponnistelisitte lisää vielä molemmin, molempien puolien näkemysten eteen. ehkä käy niin, että EU voi tarjota lisäpalveluita eikä, eikä joudu odottamaan YK päätöslauselmia. Yhteisvoimin haluamme Makedonian mukaan ja autamme sitä. Kiitoksia. Metsola eh, prego di rispettare il tempo. Kaksi ja puoli minuuttia. noudattako aikarajoja. Osa il tempo. No? Niin, minä aion pysyä nyt tässä minulle annetussa ajassa Mä parhaani mukaan. Halusin vain Islannin puolesta sanoa seuraavaa. Halusin muistuttaa, että keväällä päätettiin käyttää yksinkertaistettua menettelyä Islannin osalta, jotta se pystyisi mahdollisimman nopeasti pääsemään näihin e, e, liittymistä e, edeltäviin rahoitusinstrumentteihin mukaan. Ja tämä äänestyshän oli yksimielinen ja parlamentti teki kaiken mahdollisen, jotta Islanti pääsisi näihin rahoitusmahdollisuuksiin mahdollisimman pian mukaan. Nyt pari päivää sitten kuulin, että monet hallituksen ministerit, jotka pyysivät neuvottelujen avaamista ja jotka sitten istuvat neuvottelupöydässä, pitävät näitä, näitä rahoitus, tarjottuja rahoitusmahdollisuuksia puhtana propagandana. Ja monet islantilaiset poliitikot sanovat, että on, on hyvin vaarallista käyttää tällaista, tällaista rahoitusta – Islannin yhteiskunnan kannalta, niin meillä on hyvin tarkka kuvaus poliittiselta kannalta. Ensinnäkin, miten avoin ja halukas EU on ja, ja toisaalta sitten, miten toisella puolella pöytää sitten on tällaista epäilystä tai jopa pelkoa tiedon välittämiseen EU-sta Islannissa. Miten komissaari, te katsotte, miten te näette tämän valtavan ison poliittisen ongelman jatkon kannalta, koska eihän tässä ole pelkästään poliitikot sanoneet kyllä yhte- unionille, vaan tuntuu siltä, että kansalaisilla ei ole ollut riittävästi mahdollisuutta saada osallistua ja, ja, ja, ja saada tietoa esimerkiksi näistä rahoitusmahdollisuuksista, ja, ja, koska siellä on nyt ehdotettu, että tässä on kyse propagandasta. Kiitoksia edustaja Preira. Ja seuraavaksi annan Pakille puheenvuoron Bosnia ja Herze. Ää, Brokille Bosnia ja Herzegovina esittelijälle. Niin, en ole koskaan kuvitellut, että minä korvasin Doris Pakkin tässä puheenvuorossa. Ei. Kuitenkin kerään nyt rohkeuteni ja yritän, yritän nyt korvata hänet tässä. Minä haluaisin tällaisen yleishuomautuksen tässä tehdä. E, Balkanin kehitys tietenkin riippuu kaikista niistä maista, joita siellä on, Kroatian ja Serbian kehityksestä. Ja e, sitten miten me nyt sitten katsomme näitä yksityisiä maita, ja kuinka, kuinka kehitys edistyy, niin tässä saattaa olla vähän liioitteluakin. Siksi on, on hyvin, hyvä muistaa tämä. Mitä sitten Bosniaan, Herzegovinaan tulee, niin 2010, 2009, 2010 on hyvin tärkeitä muutoksia tehty maassa. Ja korkea ulkopoliittinen edustaja joutuu tässä päättämään, minkälaisia edellytyksiä on täyttynyt ja tarvitaanko jotain lisää. Meidän täytyy katsoa tätä maata sillä tavalla, kun siinä on kolme eri etnistä ryhmää. Se on hyvin vaikea viedä eteenpäin eh, asioita monilla, eh, monilla sektoreilla, kuten politiikassa. Ja siksi onkin niin hyvän tärkeää, että tämä viisumikysymys on nyt edistynyt ja tämä on selvästikin merkki maalle, että sitä ei ole unohdettu. Bosnia, eh, eh, Herzegovina ja Albaniahan ovat nyt päässeet tälle listalle, että Schengenin maihin viisumit pääsee liikkumaan. Ja tällä tiellä meidän pitäisi olla ja rohkaista niitä. jos nyt puhutaan siitä, että tärkeitä kysymyksiä ovat julkisen hallinnon toiminta ja tuomioistuinlaitos, niin siellähän tarvitaan alueellista yhteistyötä. Te kommentoitte tätä Bosnia-Herzegovinan kohdalla, mutta joka tapauksessa on hyvä, että nämä benchmarkingit on asetettu. Ja kaikki E, kaikki yhteistyö on tarpeen. Ja sitten vielä lopuksi teidän täytyy miettiä sitä, että Albanian tilannetta vielä uudestaan. Grazie, onorevole Brock. Kiitoksia kovasti äh, esittelijä mm, Brock ja nyt Katsin, Serbian esittelijä. Gospod komisar, dragi kolegi, želim pozdraviti jasen jezik, ki ga razumejo. Minä haluaisin nyt kuitenkin aivan he, selkeästi sanoa näille hake, hakijamaille, että olemme iloisia siitä, minkälaisia edistysaskelia on Serbiassa äh, tullut, koska Serbiassa ja Pristinan kanssa on aloitettu vuoropuhelu. Komissio on sanonut näkemyksensä ja näin Belgrad on voinut itse miettiä omaa tilannettaan. Ja nyt sitten myönteisiä näkemyksiä on mahdollista antaa komission puolelta. Ja Kosovossa tietenkin kaikkein tärkeintä on oikeuslaitoksen uudistus. Meidän täytyy saada maa täyttämään Kööpenhaminan kriteerit. On hyvin tärkeää, että koko reformi viedään läpi ja meidän täytyy saada myöskin riippumattomat tiedotusvälineet eh, syntymään, koska ilman niitä tavoitteisiin ei päästä. Tarvitsemme hyvin monialaista tiedotusvälineistöä. Ja se, että demokraattinen kulttuuri etenee. Liberaalinen minun täytyy vielä ottaa ihmisten suojelu esille. Nimittäin laki ei vastaa EU-standardeja. Minä onnittelen kaikkia kansalaisia Montenegrossa siitä, että tämä positiivinen näkemys komissiolta on nyt saatu liittyen tähän hakemukseen. Tämä ei ole pelkästään kerro siitä, että maa on edistynyt, vaan tässä on mytty viesti kaikille naapurimaillekin, että EU haluaa laajentua. Miten maassa tehdään uudistuksia? Kolme, eh, kolme naapurimaata on jo hakijamaana. Ja nyt meidän täytyy kaikkia niitä aseita käyttää, joita meillä on käsissämme, jotta Euroopan integraatio nopeutuisi. Sen jälkeen, kun viisumipakko on Albaniasta ja mm, Bosniasta poistunut, niin tätä täytyy jatkaa suunnitelmallisesti. Sitten vielä Makedoniasta pari sanaa. Valitettavasti tämä valtion nimi aiheuttaa edelleen ongelmia. Minä haluaisin poliittiselle johdolle Makedoniassa todeta, että että älkää tehkö mitään sellaista, joka estää kompromissin syntymisen, koska sitä me tarvitsemme. Kiitoksia. Seuraavaksi Montenegro-esittelijä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on oikeastaan tässä kaksi hattua. Puhun sekä esittelijänä Montenegron osalta että ryhmäni koordinaattorina. Koordinaattorin roolina, roolissa onnittelen teitä hiljattaisesta lainamispaketista ja Albania ja Montenegro päätöksistänne ja voidaan sanoa, että toistaiseksi Kroatian liittymisprosessi on ollut menestyksekäs. Se varmasti voi liittyä piakkoin EU-hun. Samoin myös Islanti, jos kansanäänestyksen tulos on myönteinen ja valaan kalastus ja muut kalastusongelmat saadaan ratkaistua. Olen tyytyväinen teidän kommentteihin, jotka liittyvät Makedoniaan. Olen iloinen siitä, että haluatte kehottaa Kreikkaa löytämään kompromissin tähän melko käsittämättömään kysymykseen, jopa minulle. Olen myös mm, tyytyväinen siihen, mitä sanoitte Turkista. Olisi hyvä, jos Turkki voisi itse käyttää vaikutusvaltaansa, jotta YK on välittämät rauhanneuvottelut saataisiin menestyksekkäästi päätökseen. Mitä sitten tulee Montenegroon? No sehän on aika pieni maa, mikä tietysti on tavallaan hyvä uutinen. Kyllähän sieltä huonojakin puolia löytyy, mutta se on tehnyt paljon voidakseen toteuttaa EU-toiveensa. Kuitenkaan tämä Makedonian malli ei välttämättä sovi minulle, eli että e, erotetaan toisistaan ehdokasvaltio ja sitten sellainen valtio, joka on valmis aloittamaan neuvottelut. Kyllähän näiden neuvottelulukujen sulkeminen edellyttää sitä, että että ähm, säännöt AKI on paitsi siirretty äh, omaan lainsäädäntöön, se on myös täytäntöönpantu. Mitä tulee Montenegroon ja sen äh, kaikkein tärkeimpien benchmarkkien äh, toteuttamiseen, muun muassa oikeusvaltion periaatteiden toteuttamiseen, etc. Ottaen huomioon, että aikarajat ovat aika lyhyitä, siis vasta noin pari, 12 kuukauden sisällä voidaan aloittaa neuvottelut, niin uskon, että tämä valiokunta voi olla yhtä mieltä niiden suositusten kanssa, jotka testatte neuvostolle. Toivon, että Montenegro saa aloittaa neuvottelut. Kiitos. Grazie onorevole Tannock. Onorevole relatore per l'Albania, due minuti e mezzo. Kanti, kaksi ja puoli minuuttia. Πρόεδρε, ε, νομίζω ότι η αναφορά και η έκθεση του Επιτρόπου για τα ζητήματα της διεύρυνσης ήταν αρκετά αναλυτική, διεξοδική και πραγματική. Kiitos puheenjohtaja. Niin minusta tuntuu, että nämä komissaarin komissaarin sanat olivat hyvin syvälliset ja, ja tarkat. Silti kuitenkin minulla on vielä kysymy, kysyttävää komissaarilta jos katsotaan Albaniaa ja, ja, ja muita tämän prosessin osalta, että tässä on jonkunnäköinen nyt kehää Albaniassa, joka, joka estää allekirjoittamiset. Yksi näistä ongelmista on nimi. Monet kollegat ovat tätä asiaa lähestyneet. On muitakin ongelmia nimittäin tämä liittymisstrategia, laajentumistrategia laajemminkin käsitettynä. Tällaisenähän tämä ei riity joillekin maille, koska he näkevät esteitä. Jos, jos ei jotain tehdä, niin prosessi ei etene. Turkki ei edelleenkään kaikkia velvoitteitaan täytä, mutta silti neuvotteluja jatketaan, mutta silti mitään ei tapahdu ja, ja siellä ei mitään virallista paino, sinne suuntaan ei mitään virallista painostusta harjoiteta. Siellä ei ole minkään, ei tästä synny minkäännäköistä kannustinta maalle ryhtyä toimenpiteisiin ja, ja tällä tavalla nopeuttaa liittymisprosessia joissain tapauksissa sitten tätä painostusta harjoitetaan väärissä kohteissa tai väärin määrissä paikoissa. Miksi EU nyt sitten painostaa, ei painosta kreikkalaisia tämän nimiongelman osalta, koska itse asiassahan kreikkalaiset ovat jo myöntyneet tietty, asioihin ja ovat tehneet tiettyjä ehdotuksia, koittavat jollain tavalla sovitella asiaa. Miksi nyt sitten Kreikkaa painostetaan? Miksi ei toista puolta? Miksi ei muita? jos ajatellaan, että tämä on, on, on ehdoton edellytys allekirjoittamiselle. Ja Turkin osalta näiden kysymysten, avoimen kysy, kysymysten osalta, kun olen tässä kuunnellut tai kuuntelin komissaaria, niin ehkä laajentumispolitiikka ja, ja kriteerit, jotka on, on, on valittu, johtavat siihen, että, että maat sa- saattavat neuvotella näistä kriteereistä, vaikka ne eivät niitä täytännönpanekaan. Seuraavaksi Lunast, kaksi ja puoli minuuttia. Thank you, Mr. President, and I would... Kiitos. Haluaisin myös puhua koordinaattorina eh, vihreiden puolesta ja myös Kosovon esittelijänä. Koordinaattorina, hyvä komissaari, haluaisin ensinnäkin kiittää teitä kahdesta asiasta. Ensinnäkin tästä eh, erittäin hyvästä eh, viestä, yhteistyöstä, paitsi minun ryhmäni kanssa, niin muidenkin ryhmien kanssa. Tämä on hyvä pohja yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi, siis laajentumisen edistämiseksi. Ja kiitos myös selkeistä sanoista. Eh, tämä lienee teidän henkilökohtainen ja myös poliittinen sitoumuksenne edistää laajentumista ja pyrkiä taistelemaan tällaista tiettyä laajentumisväsymystä vastaan, jota joissakin maissa nyt jo näkyy. Eli kiitos näistä. Eli emme voi, emme voi nyt pol- jäädä polkemaan paikallemme. Tämä on hyvin tärkeää, koska meidän talomme teitä tukee tässä. Ja sitten yksi kysymys teille. Sanoitte johdannossa, että EUn pitää olla sataprosenttisen valmis ennen laajentumista. Mitä tällä tarkoititte? koska Lissabonin sopimuksen mukaan me eh, emme ole saavuttaneet kaikkia, mitä kaikki halusivat eh, ollaksemme valmiita. Kyllä vielä tarvitaan, tarvitaan enemmän poliittista, sosiaalista unionia ja muuta. Mitä te tarkoititte tällä? Eh, minä en tietenkään halua vielä lisää uudistuksia ennen kuin muut, nämä maat voivat liittyä. Kertokaa nyt meille, mitä tarkoititte tällä, ja älkää sanoko, että haluatte vielä odottaa. Sitten tästä raportistanne kuten sanoitte, ei te tässä ole pelkästään tämmöinen checkauslista, jossa ruksitaan laatikoita. Te olette kritisoineet ihmisoikeuksia, perusoikeuksia, lehdistön vapautta, tasa, sukupuolten tasapuolisuutta ja, ja, ja erilaisten seksuaalisten vähemmistöjen asemaa ja muita asioita, jotka kuuluvat säädö, unionin säännöstöjä, ja pitää täytäntöönpana Kosovon osalta. Mm, olette tehneet paljon hyvää kuvaillessanne tilannetta, tapahtunutta edistystä, niitä vaikeuksia, joita vielä on EULEXin yhteistyön osalta. Mä haluaisin pyytää, että kun puhutte jäsenvaltioiden kanssa ja neuvostossa, niin varmistaa, koska EULEX tarvitsee lisää tuomareita jäsenvaltioista. Siellä ei ole tarpeeksi tuomareita jos EULEXin halutaan onnistuvan, niin jäsenvaltioiden pitää myös täyttää oma velvollisuutensa ja lähettää sinne ihmisiä ja sanoa, että ei meillä ole tarpeeksi rahaa. Tämä on meidän yhteinen eurooppalainen tulevaisuutemme ja siinä mukana tulee olla myös Kosovo. Ja viisumivapauttamisprosessi aloitetaan Kosovon kanssa. Toivottavasti se saadaan. Serbialla on jo ja Kosovo tarvitsee tämän saman viestin. Suurin osa kosovalaisista ovat hyvin eurooppalaismielisiä, ovat hyvin, e, varsinkin nuoret sellaisia, heitä ei saa unohtaa. Ja sitten lopuksi e, kiitos siitä, että e, vaaditte Kosovolta rakentavaa asennetta, jotta asia edistyisi. Kukan, president... Kukan, joka on Etelä-Euroopan valtuuskunnan puheenjohtaja, puolitoista minuuttia. Herr Präsident, ich möchte nur anregen. Hyvä puheenjohtaja, minä haluaisin sanoa, että meidän pitäisi lopettaa tämä ja istua sitten myöhemmin esittelijän kanssa uudestaan. Onorevole Kukan, un minuto e mezzo. Kukan, puolitoista minuuttia. Thank you very much, Mr. Commissioner. Kiitoksia kovasti, komissaari. Kolme lyhyttä huomiota. Ensinnäkin äh, tämä kuva laajenemisesta, jonka maalasitte, oli mielestäni kovin realistinen ja täsmällinen. Poliittisesti mielestäni se oli hyvin maanläheinen. Ja näin tulee jatkuakin. Nyt kun juuri tässä tulin Tiranasta, niin voin todeta, että Albania-raportin päätelmät ovat aivan oikeanlaiset. Mehän olemme parlamenttien välisessä vuoropuhelussakin todenneet, että Albania on edistynyt kovasti, mutta suuria esteitäkin vielä on, muun muassa poliittinen tilanne, umpikuja, kriisi. Se on täysin jäätynyt ilman pienintäkään mahdollisuutta siitä, että se voitaisiin ratkaista piakkoin, joten päätelmät Albanian osalta ovat todella täsmällisiä. Balkanin tilanne on sellainen, että se mahdollistaa maiden, maille mahdollisuuksia osoittaa, kuinka vakavissaan ne ovat alueellisen yhteistyön vahvistamisen suhteen. Kosovossa järjestetään piakkoin vaalit. Serbiankin tulisi myötävaikuttaa näiden vaalien tulokseen. Vuoropuhelu Serbian ja Kosovon kanssa on alkamassa. Albanialla ja Serbiallakin, Albaniallakin on myönteinen rooli. Jos ne eivät itse itse oma-aloitteisesti toimi, niin ehkä meidän tulisi hiukan tuupata niitä. Kiitos. Grazie, onorevole Kukan. Kiitoksia. Seuraavaksi Flötre, joka on EU-Turkki-valtuuskunnan jäsen kaksi ja puoli minuuttia. Niin, ei nyt ihan vielä Euroopan unionin puheenjohtaja. Niin, mitä tulee komission raporttiin Turkista, eh, niin siellä on hyvin paljon hyödyllistä tietoa ja niitä on hyvin monella tavalla jo kommentoitukin Turkin lehdistössä. Tässä on kysymyksessä uusi perustuslaki ja konsensus, joka on tarpeen ja kurdikysymys, demokratia, ilmaisunvapaus, eri, erittäin paljon asioita on mukana tässä. Nämä rikastavat keskustelua Turkissa ja monet muutkin tekijät ovat tässä mukana. Minä olin komissiossa vierailulla hiljattain ja myöskin täällä meillä niin, julkisuudessa on sanottu muutama asia, jotka ovat ensimmäisessä vaiheessa sellaisia, että ei mitään uutta ole pöydällä. No te sanotte, että Turkin täytyy lisäpöytäkirja, panna täytäntöön. Mutta täällä on kuitenkin yksi sana, eli heti, että on kiire. Täällä on mainittu, että on kova kiire. No mikä tämä kiire on? Tarkoittaako tämä sitä, että te olette malttamattomia, haluatteko te lähteä neuvotteluprosessiin? Mikä tämä teidän kiire ja teidän ärtymyksenne on? Onko tämä, liittyykö tämä YK sillä tavalla, että YK on toiminut vetelämmin? Ja parlamenttihan ei ole vielä tätä Kyproksen kanssa avattavaa kauppasopimusta käsitellyt. YK ei onnistu Kyproksen kohdalla. Onko teillä joku B-suunnitelma? Nyt lehdistössä puhutaan salaisista neuvotteluista, siis mitä tämä on siis salaista lehdistössä, mitä se on? Honorevoli Vigenin um... Sitten Vigenin puolitoista minuuttia. Господин председател, изглежда ние в групата на социалистите разпределяме... Kiitos, haluan kiittänyt sosialistiryhmää. Tietysti me haluamme, että äh, saadaan aikaan kehitystä valtion tasolla. Äh, minä en ole koordinaattori enkä ole minkään ryhmän edustaja tässä äh, toilla, joten herra Fyyle, sosialistien puolesta haluan kiittää teitä tästä asiakirjasta, kertomuksesta – ja myös tehdystä työstä viime vuosien aikana tai vuoden aikana. Varmastikin laajentumiskomissaarina te olette tuoneet tänne sitä yhteenkuuluvuuden äh, henkeä tähän politiikkaan ja uskon, että me kaikki olemme sitä mieltä, että laajentuminen ei ole mikään hallinnollinen prosessi, vaan samaan aikaan pitää lähettää kuitenkin tärkeitä poliittisia viestejä näiden, näitä maita näiden maiden kannustamiseksi. Te olette näin jo tehneetkin. Viisumien, viisumivapaus on hyvä askel eteenpäin. Serbia Morten, ja Montenegro ö, ö, odottavat sitä viestiä, että prosessi jatkuu ja jos nämä valtiot harjoittavat toivottua politiikkaa, niin, niin keskustelut jossain vaiheessa saadaan päätökseen ja edistysaskeleita tapahtuu. Kansalaisille pitäisi myös viestittää siitä, mitä hyötyä laajentumisesta on. Te olette oikein korostaneet myös tämän talouskriisin vaikutuksia ja sosiaalista osallistumista. Tässäkin yhteydessä Euroopan unionissa varmasti ehkä on Länsi-Balkanilla jotain uusia toimenpiteitä suunnitteilla. Onko näin? Lambsdorff. Seuraavaksi Lambsdorff, minuutti. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Mr. Commissioner, let me... Kiitoksia. Minä haluaisin ensin komissaari sanoa näistä johdantosanoista, että tässä on nyt kysymyksessä uskottavuus laajentumisen suhteen, koska tämä uskottavuushan on kärsinyt, koska meidän vastaanottokykymme ja 100 prosentin taso, niin tätähän, tämähän ei ole onnistunut. Meillä oli 2004 suuri laajentuminen ja, ja kaksi muuta maata tuli sitten myöhemmin mukaan. Ja kaikki tämä on siis menettänyt meidän uskottavuuttamme. Minä olen siksi hyvin tyytyväinen siihen, että te pyritte korjaamaan tätä uskottavuuttamme. Jotkut kollegat eh, saattavat olla eri mieltä, mutta minä olen sitä mieltä, että mitään päivämääriä ei pitäisi antaa. Turkin kohdalla, kun minä luen tämän mietinnön, niin e, täällä on hyvin huolellisesti valittuja sanoja. Tässä kollega Flotra äsken kysyi tästä kiireellisyydestä ja on tietenkin aivan selvä, mistä kiire on peräisin. Minä toivon, että voitte jatkaa samalla linjalla. Kiitoksia. Seuraavaksi Aldi Giorgio, minuutti. Να σας καλωσορίσω και εγώ κύριε φίλε στην Επιτροπή μας. Θα πω εξ αρχής ότι οι ερωτήσεις που είχα στο μυαλό μου και που αφορούσαν την Τουρκία έχουν ήδη ελεχθεί από συναδελφούς. Ναι, niin, minulla oli kysymyksiä, jotka tulivat minulle mieleen Turkista ja eh, monet kollegat esittivät ne jo tässä. Erityisesti tässä on sellaisia kysymyksiä, jotka herra Sara Frankka otti esiin ja minulla oli aivan sama mielessä aivan tosissani haluaisin nyt tässä tehdä teille ehdotuksen, ja se on sellainen, että käytetään nyt kaikkia niitä keinoja, joita teillä on olemassa, aivan kuten sanoitte. Kaikkia niitä keinoja, joilla voidaan Kypro, Kyproksen kysymys ratkaista ja sillä tavalla päästää Turkki tänne neuvottelutielle eri aiheissa ja asioissa. Mutta toinenkin asia on sellainen, jonka haluaisin ottaa esiin. Minä en usko, että pitäisi tässä nyt edistää sitä ajatusta, että mm, turkilaisosaan avattaisiin lentokenttä. Minun mielestäni tämä Kyproksen tilannetta ei auttaisi tässä vaiheessa. Sen hallituskin pitää tehdä töitä. Tropo, ke eh, Kiitos. Kiitän komissaaria ja onnittelin tästä kertomuksesta. Siellä on paljon hyvää, mutta jotakin kysymysmerkkejä sinne on vielä jäänyt. Kaikilla näillä mailla on omat erityisongelmansa ja nämä ongelmat tulevat sitten meidän ongelmiksi siinä vaiheessa, kun nämä maat liittyvät. Komissaari, te sanoitte, että me, me nämä, näiden ongelmien me, meitä pitäisi hämmentää. Meidän pitäisi jollain tavalla asettaa ne, ne tämmöiseen laajempaan yhteyteen. Mutta Kosovo tulee jatkossakin olemaan ongelma esimerkiksi. Kosovoon liittyviä ongelmia ei neuvotteluissa saada ratkaistua ja mitenkä sitten Daytonin sopimus Bosnia-Herzegovinan osalta? No sekään ei onnistunut. Miten tämä sitten selvitetään? Edustaja Severi, minuutti. Kiitoksia, komissaari. Haluan onnitella teitä siitä, että esititte tämän asiakirjan. On aidosti tärkeää, että meillä on strateginen näkemys. Ainoa tapa äh, antaa tälle prosessille jonkinlaista uskottavuutta ja saada jonkinlainen visio. Mielestäni teidän tulisi myös sisällyttää asiakirjani myös ne läksyt, joita menneisyydestä on opittu. Ensinnäkin yksi läksy on se, että meidän ei pidä jättää yhteiskuntaa tämän prosessin ulkopuolelle. Teknisten seikkojen lisäksi täytyy ottaa myös kansalaiset mukaan prosessiin ja jäsenvaltioissa. Usein laajeneminen nähdään epäonnistuu laajentuneena laajenemisen jälkeen. Eli myös jäsenvaltioita, vanhoja jäsenvaltioita täytyy koulia tässä suhteessa. Meidän täytyy olla myös proaktiivisempia. Meidän täytyy kertoa, minkä vuoksi laajeneminen on hyväksi myös meille, eikä ainoastaan niille maille, jotka ovat ehdokasvaltioita. Ja sitten ihan lopuksi, meidän täytyy antaa jonkinlaista laajenemisen jälkeistäkin terapiaa. Kiitos. Norivoli Watson. Selkeä Watson, minuutti. Thank you, President. Um... Kiitos puheenjohtaja. Saisinkohan pyytää komissaarilta tietoa Turkin ja Kyproksen osalta? Miten YK on pääsihteeri. Ottiko hän teihin yhteyttä ennen kuin hän pyysi Kristofiuksen ja äh, vierailemaan New Yorkiin? Ja missä vaiheessa Pohjois-Kypros on EUn eikä niinkään YKn äh, ratkaistava asia? Honorevole Posselt. Seuraavaksi Posselt minuutti. Herr President, erst... No niin, puheenjohtaja. Ensinnäkin Kroatian osalta parlamenttihan on toisin kuin Lambsdorff pyytänyt, että neuvottelut saataisiin päätöksen ensi vuonna viimeistään. Nyt sitten kysymys, ennen kuin päivämääriä mainitaan, niin onko teistä tämä edes teoreettisesti mahdollista, että Unkarin puheenjohtajakaudella nämä neuvottelut saataisiin päätökseen? Minä olin kollega Schmidin luona, joka on nyt omassa maassani ja, ja, ja kysymys nyt sitten kuuluu, onko teidän mielestänne realistista ajatella, että nämä saataisiin päätöksen ensi vuonna. Makedonian osalta kysymys Kreikkaa aina muistutetaan tästä välisopimuksessa, johon se on sitoutunut, että kahdenväliset ongelmat eivät johda kan, ö, liittymisongelmiin. Seuraavaksi Mavro Nikolas minuutti. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin sanoa lyhyesti muutaman sanan nimenomaan Turkin liittymisestä ja niistä vaatimuksista, joihin si- joita sy- Kyprokseen liittyen täytyy tehdä. On hyvä nähdä, että että puhutte Ankaran pöytäkirjasta hyvin selkein sanoin, mutta entäpä sitten Kyproksen ongelma ja sen ratkaiseminen? Mielestäni meidän tulisi kysyä, tulisiko komission tehdä jotain työtä. Ensinnäkin, mitä tulee armeijaan. Tekin varmasti olette nähneet, kuinka painokkaasti armeija on läsnä saarella. Myös ö, kolonisaatio jatkuu. Turkkilaiset äh, yhä enemmän ja enemmän ähm, miehittävät Kyprosta. Ehkäpä komissio voisi ottaa askeleen eteenpäin ja pyytää Turkkia tekemään jotain asian suhteen, aloittaa neuvottelut. Meidän täytyy löytää jonkinlainen tapa vähentää tätä sotilasläsnäoloa. Äh, ja seuraava puhuja yksi minuutti. Grazie, presidente. Uh, I think, uh... I should express my... Haluaisin ilmaista kiitollisuuteni ja tyytyväisyyteni ja onnitella komissaaria tästä kertomuksesta ja onnitella hän komission asenteesta. Se osoittaa meidän jatkuvan intressimme laajentumisen edessä. Sitä pidetään Euroopan vakauden yhtenä instrumenttina. Minä rajoitun kommentoimaan Kroatia koskevia hyviä uutisia ja Montenegroa koskevia hyviä uutisia. Oli kiva kuulla nämä. Ja sitten huonot uutiset Albanian osalta. Nämä uutiset ö, kannattaisi nyt sitten ö, hoitaa niin, että poliittiset ongelmat ö, hoidetaan tasapuolisesti ö, niin, että koitamme olla tässä poliittisessa kriisissä hyvä, hyvänä välittäjänä. Grazie, onorevole Weigel. Onore... Seuraavaksi Ibrisacic, minuutti. Thank you, Chair. Vidim, że szwedzki prekladate nie... Kiitoksia. Minä niin tässä Montenegron asiassa. Mikä, mitä siinä voidaan realistisesti odottaa? Miten Montenegro, koskahan se kutsutaan neuvotteluihin? Honorevole Ibrisnici, honorevole Kreisdorfler. Kreisdorfler, minuutti. Ja, danke, Kiitos puheenjohtaja. Tässä nyt tuntuu siltä, että hakijamaat ja mahdolliset hakijamaat ja myöskin jäsenvaltiot eh, uskovat, että tässä on jonkinlainen tietokonesimulaatio sillä tavalla, että aika olisi määrättömästi, että ongelmat ratkevat itsestään. Nämä asioita on vaikeampia ja vähemmän vaikeita. Se, että miten Euroopan unioni voi ottaa ottaa vastaan? Siis minkälaisessa kunnossa te arvioitte EUn tällä hetkellä olevan tähän vastaanottoon? Grazie, onorevole. Kiitoksia. Seuraavaksi Peterille minuutti. Kiitos komissaarin selkeistä sanoista. Tämä on osoitus, tai edellyttää luottamusta mutta äh, dynamiikka on hyvä ja, ja toisaalta tällä alalla on paljon, äh, esimerkiksi Balkanilla on hyvin erilaisia lähestymistapoja. Ymmärrän kyllä, että jokaisessa maassa ensin ikään kuin kilpaillaan sisäisesti, mutta ne puhujat, jotka edellyttävät eh, isompaa kunnianhimoa ja, ja, ja simu, pitää stimuloida tätä kes, ke, prosessia. Ja erityisesti jotenkin innovatiivisesti pitäisi pyrkiä näitä, näitä lukkoja ratkaisemaan. Ja on ehkä helpompaa kuitenkin Balkanin muuria tässä ruveta purkamaan kuin aikanaan Berliinin sellaista. Mutta minähän olen aina sanonut, että me tarvitsemme Eurooppaa enemmän Euroopassa, jos me haluamme olla globaali toimija. Kiitoksia. Seuraavaksi Botskurt minuutti. Dank u wel, voorzitter. Twee korte vragen. Uh, meneer Fule, ik zit hier. Kiitoksia, minä olen täällä, komissari Fyle. Te sanoitte, että heti vaalien jär- jälkeen te haluatte mennä Bosniaan, jotta tämä prosessi pysyisi käynnissä. Mitä EU voi tehdä varmistaakseen, että uudistukset menevät eteen? Sitten Turkki. Voisitteko toistaa? Minä yritin tämän minuutissa. Okei. <laughs> Okay. Uh... Okay, I will repeat the question. Sorry. Um, no minä eh, toistan kysymyksen. Minä, te sanoitte, että te haluatte Bosnian mennä heti vaalien jälkeen, jotta voitte seurata uudistusprosessia. Se onkin hyvin tärkeää Bosnialle. Mutta meillä on nyt eh, tämä raportti ja minkälaisia toimia on tarkkaan ottaen suunniteltu tähän tarkoitukseen. No nyt tuntuu Turkin suhteen sitten toinen asia, että me olemme nyt umpikoja kujassa ja molemmille osapuolille neuvottelut olisivat tärkeät. Miten komissio näkee oman roolinsa? Miten me voimme tästä umpikoista päästä ulos? Grazie, onorevole Bosco. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Benorata. Tuu minuutti. Scusa, ho sbagliato. Cornelissen, un minuutti. Aha, se olikin Cornelissen minuutti. Se, cher collega. Hyvä komissaari, hyvät kollegat. Anteeksi, annoin teille vahingossa puheenvuoron. Ensin Koreas kaksi minuuttia. Thank you. Uh... Kiitoksia. Olen vihreiden eh, äänitorvena täällä Bosnian ja Albanian osalta. Mitä tulee Bosniaan, olette aivan oikeassa, kun haluatte, että <clears throat> sen puolen toimijat puhuisivat yhdellä äänellä, mutta olisi hyvä, jos myös komissiokin puhui yhdessä, yhdellä äänellä Bosnian suuntaan, koska jotkut haluavat vetää takaisin EU-joukot, jotkut eivät ja niin edespäin. Joten EUn uskottavuus on koko ajan vesittymässä, koska me emme puhu yhdellä äänellä. Toivottavasti te ja Rova Ashton olette riittävän pontevia, jotta voitte puhua yhdellä äänellä. Sitten Albania. Minä olen Albaniassa komissaarin kanssa. Se oli aika moinen tilaisuus. Olen tyytyväinen teidän päätöksestänne aloittaa neuvottelut siinä vaiheessa, kun vastapuoli on lopettanut omat nahistelunsa, te todellakin potkaiste pallon heidän kentälleen. Kiitos. Grazie. Kiitoksia kovasti ja seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Kopp, minuutti. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Επίτροπο για τη σταθερή και συνεπή... Kiitoksia. Minä haluaisin kiittää teitä, komissaari, teidän kannastanne tästä, eh, kun me tiedämme tämän Fyrom-kysymyksen ja nämä nimikysymykset, niin me olemme kaikki sitä mieltä, että tämän, tämän maan pitäisi tulla mukaan Euroopan unioniin. Viime aikoina kuitenkin Kreikan hallitus on osoittanut hyvää tahtoa ja käy, on käynyt ilmi, että hallitus haluaa löytää ratkaisun ja toimii kaikilla tasoilla. Meillä nyt kuitenkaan ei ole vastausta vielä. Kukaan ei ollut New Yorkissa etsimässä tätä ratkaisua. Makedonia on pyytänyt, että järjestettäisiin yleiskokous mutta ilmeisesti YK ei ole kiinnostunut tästä. Miksei komissio vaadi Skopjelta, että se toimisi vähän rakentavammin? Kiitoksia. Ja nyt Benarabatuu minuutti. Monsieur le commissaire. Komissaari, hyvät kollegat. Mitä tulee Turkin liittymiseen, on erittäin tär- se on tärkeää Turkille ja Euroopalle. Tämä maa on enemmistöltään muslimimaa ja sen liittyminen Eurooppaan olisi merkki Euroopan moniarvoisuudesta. Turkin liittymisen tulisi, sitä tulisi jouduttaa, koska nyt neuvottelut ovat, tapa, neuvottelut ovat jatkuneet jo kymmeniä vuosia. Tämän maan liittymisehdot on jo hyväksytty ja tässä kohta haluaisin puhua e, erityisesti Turkin kulttuurisesta ja biologi- biodiversiteetin suojelemisesta. On erittäin tärkeää, että käytetään saastuttamattomia resursseja, muun muassa vettä sähkön tuottamiseen. Tällä hetkellä kurdialueella on useita saksalaisten, itävaltalaisten ja ranskalaisten ja sveitsiläisten yritysten rakentamia laitoksia, jotka uhkaavat tätä aluetta. Papadopoulos yksi minuutti. Kiitoksia. Hyvin paljon kiitoksia tämä sitoutuminen konkreettisesti eh, tähän Kyproksen asiaan. Herra Fyyle, minä olen aivan samaa mieltä teidän kanssanne. Minun mielestäni komission ei pitäisi pelkästään eh, valvoa sitä, mitä EU ei toteuta eh, omista velvoitteistaan pitää saada turkilaisjoukot Kyproksesta pois ja laittomat asutukset. Siis kertokaa vähän tarkemmin. Niin, 29 puheenvuoroa on kuultu. Teillä on aikamoinen tehtävä, komissaari, kun joudutte vastaamaan. Katsotaanpa, mihin kykenette. Emme tietenkään odota sataprosenttisia vastauksia, mutta tehkää parhaanne. Saatte puheenvuoron. Thank you very much, uh, Kiitos puheenjohtaja. Ja tähän alkuun vaan sen verran, ennen kuin keskustelu saadaan päätöksen, niin komission intressissä ei ole ollut, siis Turkin, Turkista nyt puhun, ei ole ollut toistaa uudelleen ja uudelleen sitä, miten lopullisesti tätä päätös, Ankaran päätöslauselmaa pitäisi panna Viime vuonna jäsenvaltiot tekivät hyvin, tai antoivat hyvin selkeän julkilausuman tästä aiheesta. Ja on käynyt selväksi, että tämä aikakin kivulias prosessi on nyt johtanut sellaiseen tilanteeseen, jossa meillä on enää kolme lukua neuvoteltavana, avattavana. jotta voitaisiin välttää muita viivytyksiä ja että, että tämä, tämä vauhti hidastuisi ja, ja, ja, ja ettei juna nyt tässä vaiheessa enää törmäisi. Tämä on hyvin tärkeä vaihe. On tärkeää, että Turkki tämän lisäpöytäkirjan panee mm, täytäntöön. öö, täytäntöön. lehdistössä on ollut spekulaatiota joistakin salaisista neuvotteluista. Enkä minä aio tällaisia spekulaatioita kommentoida tässä millään tavalla, mutta haluan käyttää hyväksi tilaisuutta ja kertoa uudelleen kantani tästä asiasta teidän edessänne. Ei ole salaisuus, että komissio tukee täysin niitä ponnisteluja, joilla pyritään saada Kyproksen kysymys ratkaistua, joka hyödyttäisi sekä Kyprosta että EUta. Lisäksi komissio nyt odottaa, ja tämän äsken juuri sanoinkin, odottaa, että Turkki täytäntöön panee tämän lisäpöytäkirjan, äh, joka kuuluu assosiaatiosopimukseen. Lisäisin vielä, että kollegoiden kanssa minä äh, läheisesti seuraan, miten, miten nämä kysymykset kehittyvät. Ja olen säännöllisesti yhteydessä sidosryhmiin tässä kysymyksessä. Ja tässä oikeastaan kaikki, mitä haluaisin kommentoida näiden spekulaatioiden osalta. Sitten minä olen käynyt Kyproksella pitkän aikaa sitä, oikeastaan siitä on jo aika kauan. Olen nähnyt molemmat valtiojohtajat tai johtajat toiminnassa. Olen nähnyt keskusteluja Turkin ja Kreikan kyproslaisten kanssa ja, ja tämän äh, rajanylityspaikan avaamisesta. Ja minun on tehnyt suuren vaikutuksen se, miten innokkaasti, avoimesti molempien puolten neuvottelijat ovat toimineet. Ja tältä perustelta olen saanut vakuutuksen siitä, että keskustelujen jatkaminen tällaisesta kokonaisvaltaisesta ratkaisusta ja meidän tuestamme sen, sen eteen ja myös YK rooli tässä ratkaisussa on paras vaihtoehto ja että tämä jo, päämiesten päämiesjohtoinen prosessi on ainut, joka saattaa mahdollisimman nopeasti meidät saada ratkaisuun. Minun ei <clears throat> YK pääsihteeri ole ottanut yhteyttä, mutta minä olen käynyt keskustelua herra Downerin kanssa, joka on hänen, tai sen edustaja Kyproksella. Ja olen ollut hänen kanssaan yhteydessä ja varmasti jatkossa olen edelleenkin. Ja, ja minä teen myös parhaani tällä avoimella tavallani, mutta myös muilla diplomatian keinoilla pyrkiä, pyrkimyksessäni tämän prosessin tukemiseen. Sitten Tur- Turkista. Mm, varmastikaan ei kovin montaa löydy, tästäkään arvostetusta valiokunnasta, jotka olisivat tyytyväisiä siihen vauhtiin, jolla liittymisneuvotteluja on käyty. Jos yksi luku avataan puheenjohtaja kautta kohden, totuushan on, että tässä vaiheessa marraskuun alussa en voi taata teille, että saamme avattua taas uuden luvun tämän vuoden loppuun mennessä. Meidän pitää saada nyt jonkunnäköistä lisävauhtia tähän asiaan ja uskon syvästi, että on, on EUn e edun, strategisen edun mukaista, että tämä puitesopimus ja, ja mandaattimme tässä liittymisprosessissa mahdollistaa prosessin jatkumisen, mutta ei niin, että että, että taistellaan niin, että jokainen puheenjohtajuuskausi saa, äh, saa käytyä yhden luvun omalla kaudellaan läpi. Selkeä linkki tämän lisäpöytäkirjan täytäntöönpanoon on selkeä. On selkeä myös, niin kuin herra Salafranka ja muutkin sanoivat, että edistystä – kahdenvälisissä neuvotteluissa Kyproksen tasavallan ja, ja, ja Turkin ää, välillä. Siis kaikki nämä edistysaskeleet helpottaisivat tämän prosessin nopeutumista. Tämä on hyvin tärkeää muistaa. Samalla kun yritämme löytää keinoja uuden vauhdin, u- uuteen vauhtiin pääsemiseksi, niin meidän pitäisi olla vuorovaikutuksessa näiden aktiivisten tämän akti, Turkin aktiivisen ulkopolitiikan toimijoiden kanssa. Korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja on jatkuvasti yhteydessä Turkin edustajaan, varsinkin Turkin ulkoministeriin, jotta voitaisiin varmistaa, että voimme hyötyä tästä Turkin uudesta itseluottamuksesta – ja että me hyödymme myös siitä, että olemme yhteydessä Turkin kanssa näissä tärkeimmissä kysymyksissä, jotka liittyvät alueeseen. Enkä puhu pelkästään naapurussuhteista, vaan puhun myös Afganistanista ja Pakistanista. Ja on EUn strategisen edun mukaista ja sen jäsenvaltioiden edun mukaista – että me pidämme näitä molempia lähestymistapoja vielä Turkin suuntaan. Toisaalta liittymisprosessi, koska se auttaa meitä saamaan sananvaltaa siitä, mihin suuntaan Turkissa uudistutaan. Ja sitten toisaalta jatkaa tätä poliittista dialogia, koska sitä kautta taas saadaan mahdollisuus hyötyä ja olla vuorovaikutuksessa Turkin poliittisiin päättäjiin. Ja tämä varmasti soveltuu myös Turkin. Se myös hyötyy EUn periaatteista ja olen varma, että Tur- mitä enemmän teemme yhteistyötä Turkin kanssa näissä kysymyksissä, niin sitä paremmin se näkyy Turkin ulkopolitiikassa ja siinä, miten liittymis- tai niissä periaatteissa, mihin liittymisprosessi yleensäkin, mille liittymisprosessi perustuu. Sitten Makedonia. Minä en ole vielä intoani menettänyt sen suhteen. Ja tämä konteksti ja nämä neuvottelut pääministereiden välillä – varmasti saavat aikaan muutosta. Ja ratkaisun tähän, tähän nimikysymykseen. Ja rehellisesti sanottuna, en halua olla mukana niissä keskusteluissa, joita käydään siitä, ketä nyt painostetaan enemmän ja ketä vähemmän. Molemmat pääministerit kyllä tietävät, mistä tässä on kyse. Ja Kreikan pääministeri Papandreou kyllä on tietoinen, hyvin tietoinen siitä, kuinka paljon tämä kysymys haittaa hänen ajatustaan siitä, että Länsi-Balkani kuuluu EU-hun. Ja pääministeri Korelski varmasti myös ymmärtää hyvinkin selkeästi sen, että mitään varasuunnitelmaa Makedonialle ei ole varattuna. Ja minä olen myös säännöllisesti yhteydessä näihin osapuoliin. Ja, ja, ja voitte luottaa siihen nyt, jos minusta tuntuu, että on jonkun näköinen mahdollisuus jonkun muun puuttua tilanteeseen, niin minä ja presidentti Barroso voimme tarjota sitten konkreettista apua ja tätä apua siis tosiaan tarjotaan eri muodoissa. Mutta niin kauan kun tämä prosessi on pääministerivetoinen, niin minä säilytän optimismini ja toivon, että ei kovinkaan kaukaisessa tulevaisuudessa me näemme ja saamme aikaan ratkaisun. Sitten pannaanpa paperit järjestykseen, sivu neljä, missä se on. Löytyy. No sitten <clears throat> päivämääristä Kroatiaan päivämääristä, siis liittymisneuvottelujen päättämispäivämäärästä puhutaan, niin en vakavissani oikeastaan voi, voisi keskittyä uskottavuuteen ja sitten samalla kolmatta vuotta peräkkäin toistaisin, että ensi vuonna neuvottelut saadaan päätökseen, ensi vuonna neuvottelut sitten päätetään. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että me olisimme jollain tavalla menettäneet luottamuksemme. Ei ollenkaan. Päinvastoin Kroatia on edistynyt valtavasti. Mutta tämä viimeinen hyppäys on sitten joskus tämä kaikista vaikein. Luku 23 joka liittyy tähän track record-asiaan ja benchmark-asiaan. Ja se on kaikista vaikein. Mutta kuitenkin uskon, että Kroatian viranomaiset ymmärtävät, kuinka tärkeä luku on tämä 23 on. Ja olen jopa luottavainen sen suhteen, että he ymmärtävät myös komission lähestymistavan. He kyllä hyvin tietävät siitä jatkuvasta yhteydenpidosta, joka me, jota olemme käyneet, että ensi vuoden maaliskuussa arvioimme sen, miten nämä benchmark mittarit toimivat. Ja sen suhteen ajoitus on hyvin, hyvinkin selvillä. Mutta tämä akadeeminen tai teoreettinen kysymys, onko nyt realistista näiden erityisedellytysten puitteissa olettaa, että Unkarin puheenjohtajakaudella saadaan nämä liittymisneuvottelut päätöksen. Kyllä, se teoriassa mahdollista on, kyllä. Ja tämä tieto, ei pelkästään Kroatialle, vaan vain Unkarille ja Puolalle, Puolalle puheenjohtajina on myös välitetty. Tietenkin on paljon ehtoja tässä vaiheessa avoimina. Ja tällä hetkellä tietenkin Kroatian viranomaisten tehtävänä sitten on, on toimia ja, ja, ja kansalaisten toimia. Montenegron osalta, milloin Montenegro nyt saisi päivämäärän liittymissopimusten aloittamiselle, liittymisneuvottelujen aloittamiselle? No tämäkin itse asiassa riippuu aika pitkälti Montenegrosta. Me, tämä on vastaus yhteen kysymykseen. Me emme ole keksineet, tai me emme ole luoneet tällaista Makedonia keissiä, että teillä on kandidaattistatus, mutta ei liittymisneuvotteluja. Ei tällaista ole olemassa. Ja teitä varmasti kiinnostaa tietää, että on olemassa seitsemän tai kahdeksankin kandidaattia, joilla, joiden osalta tilanne on samanlainen, tai ne ovat tällä hetkellä jäsenvaltioita. Ei tässä ole kyse pelkästään Makedoniasta, mutta liittymisneuvottelujen päivämäärä riittyy, liitt- on, riippuu hyvin paljon Montenegrosta. Me olemme auttaneet heitä, heitä antamalla seitsemän avain prioriteettia, jotka Montenegron pitää täytäntöön panna. Jos tämä tapahtuu ennen seuraavaa laajentumisprosessia, ja jos he jatkavat tätä hyvää, näitä hyviä suorituksia muissakin kysymyksissä, täyttävät vakaus, vakaus- ja liittymissopimuksen ehdot, niin silloin kyllä komissio pystyy paljon konkreettisemmin asiaa lähestymään. Mutta sama koskee Albaniaakin. Se, että minä en tässä vaiheessa ole valmis ehdottamaan komissio, muille komissa, komission jäsenille tai teillekään Albanian kandidaattistatuksesta sen konkreettisempaa ei tarkoita sitä, että Albania e- ei voisi olla tässä tilanteessa mm, vuoden kuluttua esimerkiksi. Tämä nyt riippuu niin paljon näistä maista itsestään. On mainittu, että meillä ei ole parhaimpia, tehokkaimpia instrumentteja tai välineitä laajentumisen suhteen, mutta minä olen kyllä eri mieltä. Me yritämme nimittäin nimenomaan ää, kehittää laajentumista ja sen, sen statusta ja lisätä siihen tämmöisen poliittisen tekijän, poliittisen ohjauksen. Olenkin teille jo sanonut, että laajentuminen ei ole pelkästään tämmöinen tekninen harjoittelu, vaan se on erittäin poliittinen prosessi. Se on poliittisesti tärkeä ja, ja siten sitä pitää myös ohjata poliittisesti. Ja nimenomaan tämä yhteistyö teidän kanssanne tulee olemaan hyvin tärkeää, koska sitä kautta komissio. Ja neuvostokin voivat tähän ohjaukseen vaikuttaa. Kuinka paljon kapasiteettia nyt sitten EUlla on uusien jäsenien hyväksyä uusia jäseniä. No, täytyy ihan selkeästi sanoa, että minulla ei ole minkäännäköistä aikomusta sanoa, että on olemassa jotain vielä eh, institutionaalisia pullonkauloja. Eh, Lissabonin sopimus on hoitanut ne pois päiväjärjestyksestä ja on avannut oven eh, kandidaattimaille ja, ja kandidaatiksi haluaville maille. Mutta kuinka paljon vielä tarvitaan, että EU tyytyy ja on sataprosenttisen valmis ottamaan vastaan uusia jäseniä. No, no se, tar- se riippuu näistä kandidaateista. Ja se li- riippuu näistä neuvotteluista ja se riippuu siitä, miten ennen päätöstä voimme arvioida kyseisen kandidaatin mahdollisuudet liittyä EU-hun ja noudattaa sen konkreettisia politiikkoja. Ja tämä on myös osana yhteistyötä komission ja parlamentin välillä. Siis enemmän Eurooppa Euroopassa se on ehdottomasti hyvä motto. Sitten Bosnia-Herzegovina. On tärkeää, että vaalien jälkeen saimme viestin sinne, on kysynyt sitten koalitiosta tai sitten näistä hallitusohjelmasta, että se keskittyy eurooppalaisiin kysym- Eurooppa-kysymyksiin. Ja toiseksi sitten selvittää, mitä EU eh, e odottaa Bosnia-Herzegovinalta. Ja varmasti lähiaikoina, sitten kun hallituskoalitio on muodostettu, he ottavat nämä kysymykset omikseen. Ja me olemme valmiina. Kathy Ashton haluaa tukea ja auttaa korkean edustajan roolissaan – sitä, siihen, miten EU voisi lisääntyvässä määrin tukea tätä maata ja tällä tavalla pääsisimme semmoisen vaiheeseen, jossa me saisimme aikaan laajentumisprosessissa ensiaskeleet ja tärkeät askeleet. Sitten johtopäätökset ja suositukset osasta löytyy viit viittauksia Euroopan 2020 strategiaan. Ja 2020 on strateginen asiakirja, jolla on hyvin selkeä ulkoinen dimensio. Me pyydämme kandidaattimaita ja, ja kandidaatiksi haluita ottamaan tämän 2020 strategian tavoitteet omien eh, maidensa eh, tavoitteiksi. IPA-rahasto ja Islanti, tai IPA-tukiväline – No, IPA-tukivälineen rahat, varat ja sitten strategia. Minä näen IPAn osalta sen hyödyn, että voidaan hallinnollista kapasiteettia parantaa – ja voidaan liittymisprosessin velvoitteisiin vastata ja toisaalta sitten parantaa tätä hallinnollista kapasiteettia, jota sitten, joka sitten jatkossa voisi toimia rakennerahastojen hallinnoimisessa. Ja sitä varten tämä epa liittymistä valmistavia tukiväline on luotu. Ja me nyt olemme nähneet muutoksia julkisessa sanassa tai yleensäkin kansalaisten asenteissa EU-hun. Jos, ja me haluamme ponnistella siihen, että väärinkäsityksiä saadaan poistettua liittymisprosessin osalta. Ja senpä takia t- tähän liittyen on välineitä ja olen ymmärtänyt, että tulkit lopettavat ihan pian ja minäkin lopetan samalla. Minä en pidä tätä meidän yhteistyömme loppumisena näistä kysymyksistä. Olen varma, että joko tällä foorumilla tai, tai epämuodollisemmissa yhteyksissä Strasbourgissa voimme jatkaa näitä keskusteluja ihan missä muodossa te puheenjohtaja haluatte näin tehdä. Kiitos kovasti. Grazie, le sue parole sono anche le nostre. No. Kiitos näistä sanoista. Enkä voi sanoa kuin samalla tavalla kuin tekin. Meidän työmme ei ole valmis. Työmme ei ole valmis ja me jatkamme samaan tahtiin. Seuraava kokouksemme on 18. marraskuuta Brysselissä. It has been a very strong walk. <laughs> Nearly 30